Bardzo serdecznie Państwa witam i przepraszam. No niin, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Pyydän anteeksi tätä kokouksen alkamisen viivästymistä. Siihen on pari syytä. Ensinnäkin odottelemme vielä hiukan valiokunnan jäseniä paikalle, mutta myöskin odottelemme vierastamme – Mutta nyt siirrymme esityslistalle. Kohta neljä. Toivotan tervetulleeksi vieraamme Italiasta, De Castron vieraita. Eli tervetuloa valiokuntaamme. Te olette nyt koko valiokunnan vieraita, ettekä pelkästään De Castron vieraita, eli tervetuloa maatalousvaliokunnan kokoukseen. Toivottavasti nautitte tästä kokouksesta. Eli nyt kohta neljä esityslistalla. Suorien tukien mukautusaste kalenterivuodeksi 2015. Tämä on epätavallinen mietintö ja koordinaattorit ovat nimenneet puheenjohtajan eli minut esittelijäksi. Eli pari asiaa. Tämä rahoitusmekanismi, josta komissiossa sovittiin maaliskuussa, tämä noudattaa asetusta ja vuosittain komission on tehtävä ehdotus rahoituskurimekanismista, jotta voidaan luoda maatalouden kriisi Ja tällainen luodaan vuosittain. Ja parlamentti ja neuvosto voivat kesäkuun loppuun mennessä korjata ehdotusta ja katsoa millä tasolla tämä lukema on. Jos neuvosto ja parlamentti eivät pääse sopimukseen, niin sitten komissio määrittelee tason täytäntöönpanosäädöksen kautta. Eilisessä koordinaattorien kokouksessa tehtiin päätös, jotta voidaan käsitellä tätä ehdotusta yksinkertaistelussa menettelyssä. Tämä liittyy siis työjärjestyksen artiklaan 50. Ja koordinaattorit pyysivät minua puheenjohtajana valmistelemaan tämän hyvin lyhyen mietinnön. Eli tässä hyväksytään ehdotus ilman tarkistuksia. Ja tämä on nyt sitten mietintö, jota tarkastelemme tänä aamuna. Meidän tietysti täytyy määrätä määräaika tarkistusten jättämiselle 7. toukokuuta, mutta koordinaattorien kokouksessa sovittiin että no, yleensähän me emme halua tarkistuksia, koska muutenhan tätä ei voitaisi hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä. Ja neuvosto ei myöskään ole laatimassa mitään muutosehdotuksia tähän ehdotukseen. Tämä nyt ei vaikuta oikeastaan sisältöön, koska tämä mukautustaso on laskettu mekaanisesti mutta näin parlamentti ja neuvosto voivat pitää kiinni oikeuksistaan eivätkä luovu niistä komission hyväksi. Eli 7. toukokuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle puolelta päivin. Koordinaattorit eivät usko, että tarkistuksia tulee, Täysistuntoäänestys on ensimmäinen kesäkuun istunto. Ja jos ei ole mitään kommentteja, komission ei varmaan halua puheenvuoro. Vei, olkaa hyvä. Eh, no Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kun nyt keskustelemme suorista tuista ja kiinnittää huomionne niihin eroihin, joita syntyy suorien tukien osalta eri jäsenvaltioiden kesken. Eli käyttäisin tätä tilaisuutta hyväkseni, kun tästä aiheesta keskustellaan, että suorien tukien määrän ero eri jäsenvaltioissa on valtava. Valtian maissa – Liettua mukaan lukien oma maani siis saadaan pienimmät määrät suoria tukia. On muistettava, että meidän viljelijämme ovat erityisen hankalassa tilanteessa, erityisesti maitoalalla Venäjän kauppasaaron takia. Haluaisimme kiittää tuesta EU-varoista mutta näin katettiin ainoastaan menetykset vuoden 2014 ensimmäisen neljän kuukauden aikana, mutta kauppasaarto on edelleen voimassa ja tappiot kasvavat. Maidon tuottajat eivät saa mitään tuottoa toiminnalleen. Ja kun he lähdevät rehua viljelemään, niin se ei heille edes kannata, kun ne eivät saa mitään aikaiseksi. Ja Puolassa ja Baltian maissa sikarutto on myös vaivannut, joten minusta tuntuu, että meidän pitäisi käyttää tätä tilaisuutta nyt hyväkseen, että voisimme kiinnittää huomiota näihin ongelmiin. Toivoisin, että komissio voisi tukea Baltian maiden maidon tuottajia. Komission jäsenhän näin on jo lupailutkin kokouksemme aikana. Pani poseł Sanola, bardzo proszę. Sitten sanovan una pregunta de, de procedimiento. Niin, yksi menettelyyn liittyvä kysymys. Olen uusi täällä parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Ja joskus minulta kestää hiukan ymmärtää, mistä puhutaan. Äskettäin, kun puhuttiin koordinaattoreista ja siitä, että ei tehdä tarkistuksia, niin olin aika epäileväinen. Ja nyt haluaisin sitten kysyä sihteeristöltä ihan oikeudellisesti, jos, voivatko koordinaattorit tehdä päätöksen siitä, että ei tehdä muutoksia, kun kuka tahansa valiokunnan jäsen on kuitenkin oikeutettu tekemään tarkistuksia? Ja haluaisin, että tämä nyt selvitetään oikeudellisesti. Kiitos. Nim oddam głos panu e, szefowi sekretariatu, to była tylko... Ennen kuin annan puheenvuoron, tai en annakaan pääjohtaja, pääsihteerille puheenvuoro. Kiitos, olen samaa mieltä siitä, että tarkistuksia ei tulisi tehdä, mutta olisi hyvä, että tämä tiedettäisiin nyt tarkkaan maissa ja yrittäjien kesken, samoin kuin edeltävä puhuja, 7, 8 tai oikeastaan 9 kuukautta olen täällä, niin melko uusi, mutta Venäjän kauppasaarto on tärkeä asia. Tässä on ymmärrettävä hyvin, mitä tehdään myös suhteessa ministereihin ja valtiosihteereihin. Täytäntöpanon osalta on hyvin tärkeää tietää, miten tässä toimimme ja mitä mahdollisuuksia tämä myös antaa, koska tämä ei ole oikeastaan minun tehtäväni meppinä, vaan tämän pitäisi olla siellä kotivaltiossa paremmin tunnettu asia. Kiitos. Niin, jos voisitte vastata, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaan nyt edustaja Senran kysymykseen. Se on täysin perusteltu. Pitää olla täysin selvää, että oikeus tehdä tarkistuksia kuuluu kaikille edustajille ja se koskee kyllä tätäkin tapausta. Siksi puheenjohtaja täsmensi, että tarkistusten jättämisen takaraja on 7. toukokuuta. Tarkistuksen jättämiselle siis on takaraja ja jokaisella edustajalla on erottamaton oikeus niin tehdä. Kuitenkin tilanne on tässä se, että perusasetuksen mukaan, jos näitä tarkistuksia nyt esitetään, jos niitä käsitellään myöhemmin, täysistunnossa. Tämä aiheuttaa sen, että meillä ei voi olla ensimmäisen käsittelyn sopimusta neuvoston kanssa, joka haluaisi päästä yksimielisyyteen ennen 30. kesäkuuta. Eli tässä tapauksessa tapahtuisi niin, että komissio tekisi päätöksen toimeenpanosäädöksenä. Tämä vaikuttaa ehkä eriskummalliselta, mutta perusasetus nimenomaan määrää näin. Jos parlamentti ja neuvosto eivät siis pääse sopimukseen ennen 30. kesäkuuta ainut tapa päästä tässä tilanteessa sopimukseen olisi siis se, että mitään tarkastuksia ei esitetä, ellei näin tapahdu, niin komissio tekee päätöksen aivan selkeästi. Perusperiaate on se, että kansalainsäätäjillä, parlamentilla ja neuvostolla on tässä päätäntävalta. Siksi tätä lähestymistapaa on ehdotettu ja siksi koordinaattoritkin sitä voivat tukeneet, mutta kyllä edustaja Senra, jokaisella edustajalla on poissulkumaton mahdollisuus tehdä tarkistuksia. Kiitoksia. Eli tässä tuli kaikki tarvittavat tiedot. Eli sitten voimme siirtyä esityslistalla kohtaan viisi. Keskusteluesittelijä Jose Manuel Fernandesin kanssa – vuoden 2016 talousarviosta. Budjettimenettelyn aluksi budjetin yleisesittelijä vuodelle 2016 käy läpi eri valiokunnat ja saa palautetta niistä talousarvion painopistealueiden osalta. Ja tänä vuonna Fernandes on esittelijä ja toivotan hänet tervetulleeksi valiokuntakokoukseen. Hän kertoo nyt yleisesti budjettimenettelystä ja myöskin siitä, miltä vuoden 2016 talousarvio saattaisi näyttää. Komissio esittelee toukokuun loppuun mennessä oman talousarvioluonnoksensa ja ehdottaisin, että yhdistämme tämän kohtaan kuusi esityslistalla. Jean-Paul Dynano on valmistelija tässä kohdassa valiokunnassamme. Eli ehdottaisin, että kuuntelemme ensin vieraamme puheenvuoron ja sen jälkeen sitten pyydämme, että Dynano käyttää valiokuntamme nimissä puheenvuoron. Eli yleisesittelijä, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, je viens ici pour parler. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulin tänne puhumaan niistä prioriteeteista, joista on sovittu jo täysistunnossa ja erityisesti, jotta voisimme teitä kuulla ja saada teiltä neuvoja. Suuret linjat, poliittiset prioriteetit ovat hyvin yksinkertaiset, mutta tässä ajattelen myöskin sitä, että ne on hyvin tärkeää, että me puhumme kolmesta eestä, työllisyydestä, yrittäjyydestä – ja yrittämisestä. Tässä luonnollisesti meillä on hyvin tärkeitä ohjelmia, kuten COSME, Horisontti 2020 ja nuorisotyöllisyysaloite. Mutta pyrkimyksemme myöskin on olla sisäisesti solidaarisia, tukea kohesiota ja maanviljelystä. Me ei myöskään unohda solidaarisuutta rajojen ulkopuolella. Siksi meillä on otsake neljä. Tämä liittyy siis ulkoisiin tapahtumiin. Me emme voi unohtaa sitä, mitä Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuu kehitysapua ja humanitaarista apua. Tämä liittyy turvallisuusperiaatteisiin. Me puhumme siitä perusperiaatteesta, että maksut pitää hoitaa tämän vuoden aikana tai ainakin suunnitelma niitä varten pitää määritellä ja meillä on myöskin toimintaohjelmia, joita ei vielä ole alettu toteuttaa. Toivottavasti tänä vuonna kaikki toimintaohjelmat kaikissa maissa saadaan aloitettua. Me tässä siis puhumme vuoden 2016 talousarviosta. Meidän täytyy kunnioittaa kompromissejamme. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että me kunnioitamme monivuotoista rahoituskehystä, josta olemme sopineet. Mitä tulee aikatauluun? Talousarvioesitys. Sen komissio 27. toukokuuta tulee esittelemään tässä valmistelevat ähm, toimet ja pilottihankkeet ovat tärkeässä roolissa. Maatalousvaliokunnan alaisia pilottihankkeita ei ole nyt valmistelu- tai toimeenpanovaiheessa – 4. kesäkuuta on näiden pilottihankkeiden esittelyn takaraja tai valmistelevien toimien takaraja, siis 4. kesäkuuta toistaisin tämän. 17. kesäkuuta on lausuntojen hyväksymisen takaraja kesäkuun trilogia ajatellen talousarvioesitykseen ja 23. kesäkuuta, mitä käsitellään, ja Tätä käsitellään sitten heinäkuun täysistunnossa. 10. joulukuuta poliittiset ryhmät käsittelevät esitystä 29. Eh, 20. lokakuuta äänestykset, 28. lokakuuta äänestys täysistunnossa ja 29. lokakuuta eh, sovittelu anteeksi, marraskuuta sovittelu. Maataloudella on hyvin suuri painoarvo talousarviossa ja maaseutualueen kehitys on erittäin tärkeä, pidän sitä erittäin tärkeänä. Ja uuden ajattelutapainen mukaisesti meidän pitäisi pitää sitä muita rahastoja täydentävänä voimana, erityisesti kohesiopolitiikan alalla, ja jopa älykkään kasvun, kys- kasvun kysymys pitää nähdä myöskin maaseuturahaston osana luonnollisesti kuulen myöskin huolia, jotka liittyvät Venäjän kauppasartoon ja siihen, mitä sen suhteen pitäisi tehdä. Me olemme myöskin tänä vuonna tehneet maitosektoria ja hedelmä- ja kouluhedelmäohjelmaa koskevia tarkistuksia. Vaikuttavat mielestäni perusteluilta, kuten myöskin maitosektoria koskevat huomiot, niin maitosektorinhan suuresti ovat vaikuttaneet kiintiöjärjestelmän muutokset. Puhuin tässä työllisyysprioriteeteista, yrittäjyydestä ja tässä yhteydessä luonnollisesti myöskin viljelysala pitää ottaa mukaan. Meillä on tavoitteita, kuten esimerkiksi nuorisotyöllisyys ja tässä tavoitteet ovat Myöskin yhtä tärkeää, äh, että maanviljelyssektorilla korostaisin vielä sitä, kuinka tärkeitä pilottihankkeet ovat. Niillä voi olla suuri merkitys. Ja 4. kesäkuuta on siis äh, takaraja pilottihankkeiden esittämiselle. Äh, monivuotuisen rahoituskehyksen puitteissa ja maatalouden takuurahaston osalta voisimme sanoa, että suunniteltu on nyt hiukan vuoden 2015 tasoja korkeammalla, mutta tässä luonnollisesti odotamme komission talousarvioesitystä. Se tullaan esittelemään 27. toukokuuta. Ja maaseutu rahaston suhteen meillä on monivuotisessa rahoituskehyksessä suunniteltu pieni ähm, lasku, mutta tämä ei ole merkittävä ja odotamme tämänkin osalta 27. toukokuuta ja komission ähm, talousarvioesitystä. Toivon, että saan teiltä neuvoja. Olen varma siitä, että esittelijänne niitä tulee myöskin antamaan. Kiitoksia. Bardzo dziękujemy panu posłowi. Kiitoksia. Sitten Dynano. Voisitko nyt sitten kertoa oman kantanne, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. No kuuntelin nyt, mitä yleisesittelijä sanoi. Hän otti esiin tiettyjä ongelmia, joita olen käsitellyt. Jos parlamentti ottaa kantaa budjettiin joka vuosi, niin täytyy muistuttaa, että ikävä kyllä liikkumavara on kyllä aika rajallista. Tämä liittyy nyt vuosi 2014-2020 vaikkakin. Ehkä meillä on välitarkistus, mutta meillä on näitä rahoituskurisääntöjä. Ja nyt tässä lausunnossa, niin ikävä kyllä tässä ei ole mitään tarkkoja lukuja, Meillä ei vieläkään ole tätä talousarvioluonnosta. Se nyt ilmeisesti on tulossa aika pian tämän kuun lopussa. Eli aikaa ei enää kovin paljon ole. Ja budjettivaliokunta tietysti sitten tarkastelee näitä. Ja itse olen siellä valiokunnassa Fernandesin kanssa. Vaikka näitä lukuja nyt ei ole, ja meillä nyt on kokemusta aikaisemmista menettelyistä, niin minulla on tiettyjä huomioita – kolme yleistä huomiota. Ensinnäkin YMP politiikka, sehän on suurin ja integroiduin politiikan ala EU:ssa. Ja sitten elintarviketurvallisuus. Meidän täytyy suojella ympäristöä, meidän täytyy saada aikaan enemmän kestävyyttä. Ja sitten, kuten Fernandes sanoi, meidän täytyy kehittää työllisyyttä kaikkialla EU:ssa. Viime aikoina on tehty uudistuksia, jotta pystymme vastaamaan Euroopan kansalaisten odotuksiin, ja he tietysti myöskin ovat rahoittamassa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja toivottavasti tämä rahoitus jää vähintään tämänhetkiselle tasolle. Sitten kriisivaraus, josta jo puhuttiin, sen taso on 1,39 prosenttia. Ja tätä sovelletaan sitten vähentämällä suoria maksuja. Jos kriisivarausta ei oteta käyttöön vuonna 2016, niin sitten tietysti pyytäisin, että käyttämättömät varat annetaan sitten suoriin maksuihin. Ja kolmas huomio otsakkeen kaksi liikkumavara meillä pitää olla. Meillähän on esimerkiksi maittoon liittyviä maksuja tietyissä maissa. Siellä on jossain maissa ylitetty kiintiöt ja odotellaan, että kiintiöt poistuvat. Ja sitten tästä on langetettu rangaistuksia. Meidän täytyy jättää tämä maatalousalalle, koska monia siellä on monia tarpeita. Maatalousmarkkinoilla kärsitään vielä Venäjän kauppasaarosta. Monet alat kärsivät vielä. Ja sitten maitokysymys on hyvin ajankohtainen. Maitomarkkinat ovat hyvin hauraat, erityisesti kiintiöiden kehittymisen seurauksena. Eli markkinoiden tilanne saattaa vielä heiketä. Ja sitten meillä on myöskin näitä terveyskriisejä, ja niiden vaikutukset saattavat olla hyvin vakavia. Mehän puhuimme Xylillä fastidiosa bakteerista Etelä-Italiassa. Ja meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä riskit, jotka saattavat vaarantaa maataloutemme. Ja sitten Fernandes otti esiin yhden kysymyksen ja haluaisin korostaa maaseudun kehityskysymystä. Tämä on YMPn toinen pilari ja se on erityisen tärkeä, ja alueen puheenjohtajana olen katsonut, millaisia vaikutuksia tällä on. Esimerkiksi LEADER-hankkeiden osalta, jotka ovat hyvin tärkeitä maaseutualueille, myöskin työllisyyttä ajatellen. Tämä on YMPn toinen pilari ja täydentää sitä. Ja kuten Fernandes sanoi, se kuuluu osana alueiden kohesioon. Ja sitten meidän täytyy kiinnittää huomiota nuoriin viljelijöihin ja sukupolven vaihdoksiin, koska jos me emme pysty vaihtamaan sukupolvea, niin sitten ei enää ole maataloutta Euroopassa. Ja meidänhän pitää edistää nuorten viljelijöiden tilannetta ja kestävää maataloutta. Ja sillä täytyy ottaa huomioon sosiaaliset, taloudelliset kysymykset. Ja toivoisin, että meillä on riittävästi resursseja, mitä tulee markkinoiden vaihtelevuuteen. Tämä ei koske pelkästään maitotuotteita, vaan myöskin muita. Ja Fernandesin kanssa olen samaa mieltä näistä pilottihankkeista. Meidän täytyy parantaa läpinäkyvyyttä ja elintarvikeketjua. Kuinka voi olla niin, että tietty tuotanto maksaa vähän. Ja sitten supermarketeissa hinnat ovat kolmen tai nelinkertaiset. Sitten on erityinen hanke, jota haluaisin tukea, eli koulujen hedelmä- ja maito-ohjelmat. Tästähän äänestettiin hiljattain maatalousvaliokunnassa ja ehdottaisin hiukan budjetin lisäystä 20 miljoonaa, jotta voidaan noudattaa odottaa maatalousvaliokunnan äänestystulosta. Ja näillä lisävaroilla jäsenvaltiot, jotka ovat hyvin noudattaneet tätä ohjelmaa, eivät saisi vähemmän resursseja. Ja todellakin toivoisin, että tämä vahvistus voitaisiin toteuttaa. Ja lopuksi haluaisin vielä erityistukea mehiläistarhauksen alalle. Se on hyvin tärkeä ala. Sehän varmistaa hunajan tuotannon, mutta jollain tavalla se varmistaa myöskin riittävän pölytyksen ja monimuotoisuuden. Pilottihankkeet ovat minulle erittäin tärkeitä ja toivottavasti kaikki nyt kuulivat tämän päivämäärän eli 4. kesäkuuta. Kiitos. Bardzo dziękuję za te przedstawione sugestie, przemyślenia. Kiitoksia näistä ehdotuksista. Haluaisin korostaa yhtä asiaa, josta puhuitte. Eli että nämä käyttämättömät varat, joita on mukautettu asianmukaisesti, ne pitäisi sitten palauttaa suoriin maksuihin seuraavana vuonna. Muut lähteet käytetään ensin ja tämä reservi on viimeinen vaihtoehto, jos muita varoja ei ole käytössä. Mainitsitte niistä muutaman, eli jos niitä ei ole käytössä, niin sitten varausta hyödyntäen, eli suoria maksuja ei pitäisi vähentää. Mutta te siis totesitte ihan saman. Sitten seuraavaksi Schreier, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos. Eilinen keskustelu oli oikein hyvä yhteisestä maatalouspolitiikastamme. Kiitokset teille puheenjohtajana. Tuo oli sisällöllisesti mielenkiintoista keskustelua ja tämä sille sopivaa seurantaa. Oikeastaan tuosta kriisivarauksesta halusin puhua – kriisivarauksesta on ajateltu lähinnä maitoalalle, mutta on ajateltava muitakin sektoreita, sikaalaa, sipikaria ja niin edelleen. Kaikilla aloilla eurooppalaiset yrittäjät voivat kohdata ongelmia. Haluaisin tukea tätä ajatusta. Joten kriisivarauksesta olen kanssanne ihan samaa mieltä. Toinen asia, joka kannattaisi ottaa esiin. Eilen puhuttiin siitä, miten viljelijä voi päästä näihin varoihin käsiin? Tuleeko tässä yhä enemmän toisaalta lainsäädäntöä, kun on kyse tyypeistä, ammoniakista, eläinten hyvinvoinnista ja niin edelleen. Kaikenlaista muustakin määrätään nyt viljelijäille. Olisikohan hyvä lähteä liikkeelle jonkinlaisen pilottihankkeen kanssa. Muuten tukisin kaikkia näitä ehdotuksia. Katsottaisiin, tehdäänkö tässä nyt ihan oikeaa työtä. Ja ajatellaan, miten monikansalliset yritykset toimivat tässä suhteessa viljelijän. Hyvin monet nuoret viljelijät sanovat, että he eivät halua tämän säädäntötaakan alla enää viljelijänä toimia. Kiitos. Herr Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle ensimmäisistä ehdotuksista. Periaatteessa voimme niitä tukea pitää tervetulleinakin. Olisin myös, ajatellen eilistä kuulemistilaisuutta, sitä mieltä, että voitaisiin tukea että byrokratian purkamisen pitäisi olla tässä jatkuvasti päätavoitteena. Sanon tämän siksi, että olemme ihan siinä rajoilla, mikä on mahdollista toteuttaa maaseudun ja maatalouden tukemisen osalta, ajatellen sekä viljelijä että hallintoa. Nyt päästään sellaiselle rajoille, että kaikkea ei pysty ymmärtämään eikä toteuttamaan – eurooppalaisilla maanviljelijöilläkin on oikeus kai ymmärtää eurooppalaista politiikkaa. Nyt viljelijät eivät enää ymmärrä, mitä me haluamme, ja tämä luo konflikteja. Haluaisin vielä antaa ponnekkaasti tukea muutamalle seikalle kriisivarauksesta, ja puhuttiinkin meidän oltava tarkkana, että jos varausta ei toimita, niin voitaisiin siirtää kriisivarausvarat seuraavalle vuodelle niin, ettei niitä vedetä meiltä pois, koska – hän ei pystytä suunnittelemaan. hän vain yllättävät. Ja kun kriisi on käsillä, niin sitä pitää voida jotenkin käsitellä. Ja olisi oikein hienoa, että voitaisiin kerätä kriisivarausta, jota voitaisiin saada myös käyttöön. Ongelmat on jo mainittukin. Venäjän pakotteet ongelma. Nuorten viljelijöiden tukeminen ei ongelmaa, mutta yhden asian halusin vielä ottaa esiin. Koulu hedelmä ja koulun maito ohjelmat. Kollega tässä vieressä juuri kertoi minulle, että halutaan vielä kannustaa pilottihankkeiden toteuttamiseen kouluissa. Eli miten voidaan jotenkin välittää tätä maanviljelyskysymystä koulussa, koulutusta tavallaan vatsan kautta, eli terveellisen ruokailun malli. Sitä voitaisiin toteuttaa koulussa. Näin voitaisiin tukea myös alueellista paikallista viljelyä ja huolehtia menekistä. Eli vähän kouluhedelmää, koulumaito-ohjelmaan. Tämä tavoite on ihan oikea, mutta haluaisin vielä sanoa, että ohjelmasta pitää nyt purkaa turhaa byrokratiaa näin, jos tätä tarjotaan kouluille, niin se on hyvin hankala toteutettavissa. Olen kuullut koulusta, joka voidaan käyttää Euroopasta koulun ma- maito-ohjelmaa tai ostaa sitten maitoa kaupasta ja se on edullisempaa kuin lähteä osallistumaan koulun maito-ohjelmaan. Ja tämä ostaminen kaupasta on ihan epäbyrokraattista. Hienoa, että tällainen ohjelma on, mutta sen käyttö on hyvin byrokraattista ja hankalaa tällä hetkellä. Pitäisi käyttää mahdollisuutta hyväksi vuonna 2016 myöskin ottaa komissiota siihen, että huolehditaan sitä, että tämä ohjelma on käyttäjäystävällinen. Huvikseni sanoin, että nythän on niin, että että paperin ei pitäisi päätyä sinne kouluun, vaan maidon. Eli tämä liittyy kaikkeen Tämä olisi minulle hyvin tärkeää. En halua tässä byrokratiaa liikaa, kun meillä on niin paljon mahdollisuuksia. On nähtävä, miten nämä asiat nyt saadaan koulussakin hoidettua niin, että saadaan toivottu tulos. Ja olen jo sanonutkin, että meillä on yhä enemmän virhetason kasvuongelmana ja tämä johtaa budjetin valvontavaliokunnassa – mittaviin keskusteluihin, koska virheet ovat aina huono merkki. Ja siellä reagoidaan, jos virhetaso nousee, niin että pitää valvoa yhä enemmän. Joten lopulta pitäisi nyt pohtia sitä, miksi virhetaso nousee. Virhetaso minun mielestäni nousee myös sitä varten, että tällä hetkellä byrokratia on liikaa. Jopa rakkaassa saksalaisessa hallinnossamme, joka on ehkä maailman paras, niin on tällaisia ohjeita viljelijöille, että emme nyt oikein vielä tiedä, miten tämä pitää ymmärtää. Mutta viljelijänhän pitää joltain pohjalta voida toimia. Meillä on tietyt riskilistat ja pari vuotta myöhemmin sitten, kun on tarkastus, niin tiedetäänkö, että siellä on toimittu väärin. Tämä on siis vetomukseni virheiden välttäminen. Siksikin ohjelman byrokratian purkaminen on tärkeää ja vuonna 2016 budjetissa olisi hyvä viitata siihen, että ihan kiinnostuksemme keskiössä tulisi olla nyt byrokratian purkaminen. Toivoisin, että viljelijät myös huomaavat, että olemme tätä turhaa byrokratiassa purkama, byrokratia purkamassa. Kiitos. Me puhumme pitkään yksinkertaistamisesta. Siitä puhuttiin eilen. Ja osa siitä, mitä sanoitte, liittyy siihen, mistä puhuttiin eilen. Sitten Ferran, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksen puheenjohtaja jälleen kerran. Me olemme palomiehiä ja pyromaaneja. Komission järjestelmä, jonka avulla se kohtaa kriisin, on riittämätön, kuten on esittelijäkin osoittanut Venäjän kauppasaaron osalta. Seuraukset painavat raskaina maaseutusektorien harteilla ja tuu, perustelulle tuille osoitettu talousarvio ei riitä tukeen Tämä on huonoa hallintoa. Kriisi varantoihin täytyy puuttua nopealla, avoimella tavallaan skandaalimaista, että maan viljelijät eivät saa kattavia apuja, kun rahaston varoja on käytetty. Meidän täytyy kuitenkin myös muistuttaa talousarviovaliokuntaa siitä, että ähm, 23 prosentilla viimeisten 15 vuoden aikana nämä osuudet ovat talousarvoissa laskeneet, eikä ole mahdollista, että niitä lasketaan jälleen. Kiitos. Kiitos sitten Senra. Gracias, presidente. Yo... Kiitoksia puheenjohtaja. Jään lyhyesti muutama painopistealue, jotka haluaisin otettavaksi mukaan tähän tekstiin. Ensinnäkin erityistuki pienviljelijöille, koska siellähän on paljon työpaikkoja. Se vaikuttaa maankäyttöön. Siellä huolehditaan maaseudusta ja tämä on tärkeää, jotta voidaan välttää ongelmia, jotka tuhoavat hehtaareita, eli metsäpalot. Ja omassa maassani ja Galitian alueella ne ovat todellinen vitsaus. Toiseksi haluaisin näihin painopistealueisiin mukaan myöskin se, että edistetään paikallisia markkinoita ja tehdään tiedotuskampanjoita näiden markkinoiden merkityksestä paikalliselle taloudelle. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi mehiläistarhauksesta, ja tähän haluaisin mukaan myöskin erityisten transgeenisten organismien torjunta muun muassa. Kiitos. Pani poseł Hans Garcia, bardzo proszę. Sitten eräntä kartia alkaa. Pues muchas gracias. Kiitoksia. Olen hyvin tyytyväinen tähän viittaukseen maitoalaan. Itse omassa poliittisessa ryhmässäni olemme laatimassa mietintöä ja olemme huolissamme siitä, mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa. Haluamme, että maitotoala pärjää myöskin tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä on hyvin paljon epävarmuutta. Eli kaikki välineet ovat tervetulleita, jotta voimme vahvistaa maitoalaa. Ja sitten mehiläistarhaus on myöskin keskeistä maataloustoiminnalle. Mehiläiset tekevät tärkeää työtä ja sitten tarvitaan apua myöskin näiden koulujen hedelmä- ja maito Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Ja tästä syystä, ja tässähän jo viitattiin, että haluaisin esitellä pilottihankkeen, joka liittyy yhteisön budjettiin ja siellä ei juurikaan ole maataloushankkeita. Ehdottaisin yhtä, joka mielestäni on tarpeellinen – Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme ja meidän pitäisi esitellä heille hanke, jotta nuoret ja lapset saavat tietoa ja koulutusta laadukkaista maataloustuotteista jäsenvaltioiden koulujärjestelmissä hyvin vähän puhutaan näistä maatalousmerkinnöistä, alkuperämerkinnöistä, perintetuotteista, ja siellähän nämä asiat tunnetaan kun lapset tuntevat nämä merkinnät ja osaavat niitä lukea ja tietävät, mitä ne tarkoittavat, niin silloin tällä tavalla voidaan auttaa näiden tuotteiden tilannetta. Näin kävi esimerkiksi tupakoinnin osalta. Kun lapset alkoivat sanoa vanhemmille, että tupakointi on pahasta, niin tupakointi väheni. Eli tällainen pilottihanke, no en nyt tästä puhu tämän pidempään, mutta mielestäni tieto on tärkeä väline, jota tulee tukea. Täällä maatalousvaliokunnassa voidaan puhua hyvin paljon merkinnöistä, alkuperämerkinnöistä, maatalousmerkinnöistä, paikallisista perinnetuotteista, mutta mehän täällä tunnemme nämä asiat, mutta meidän täytyy varmistaa, että myöskin lapset tietävät nämä asiat. Eli ehdotan teille tätä pilottihanketta. Kaikissa jäsenvaltioissa koulutusjärjestelmät ovat sellaisia, että siellä hyvin vähän puhutaan näistä asioista tai ei sitten ollenkaan. Ja tämä on kuitenkin tärkeä Euroopan taloudelle ja kansantaloudelle ja kansanterveydelle Euroopassa. Kiitos. Kiitos sitten Rode, olkaa hyvä. Tack för det, herr Kiitos puheenjohtaja. kriisin osalta meillä on melko hankala tehtävä edessämme. Omassa maassani Tanskassa usein käy niin, että halutaan hyvin nopeasti tuomita juuri maatalousala. Ihmiset, jotka puhuvat maatalousalasta, eivät oikein ymmärrä. Eli ihmiset sanovat, miksi teille pitäisi nyt antaa kriisiapua, kun kriisiä on niin monenlaisia kaikkialla – meidän täytyisi minun mielestäni huolehtia siitä, että kriisitoimista huolehtii oma maatalousala itse, eli kriisivarauksesta. Tämä pitäisi osoittaa selkeästi. Eli on oikeastaan varkaus, jos komissio tai jäsenvaltiot pyrkivät saamaan käsiinsä nämä kriisiparausvarat maatalousalalta. Tätä on painotettava, näin ei saa käydä. Tämä on siis sanottava aivan harvinaisen selvästi. Mitä tulee kohdennettuun apuun, jota annettaisiin pienviljelijöille, niin minä vallan mainiosti ymmärrän sen, miten argumentteja esitetään täällä kuin kollegoiden puolelta, mutta – Minun on todettava, että maatalouspolitiikkamme tulisi tukea ennen kaikkea kilpailukykyistä maataloutta, koska jos meillä ei Euroopassa kilpailukykyistä maataloutta ole, niin maksamme kovin korkean hinnan globaalissa maailmassa, jossa vapaa kauppa valtaa yhä enemmän alaa ja solmimme itsekin vapaakauppasopimuksia, joten Kilpailukykyisen maatalouden pitäisi olla tässä meille kaikkein tärkein tavoite, tietenkin ottaen huomioon eri maiden erityispiirteet ja haasteet, tietenkin kunnioittain pienviljelijöiden mahdollisuuksia myös. Mitä byrokratiaan tulee? Tässä pitää nyt olla tarkkana. Meillä oli eilen kuulemistilaisuus. Ehkä meidän pitäisi lähteä liikkeelle täältä omasta parlamentistamme, kun Aina kun lainsäädännöstä sovitaan täällä parlamentissa, meillä on hienot tavoitteet, mutta lopputulos on hyvin yksityiskohtaista lainsäädäntöä, josta kukaan ei oikein ymmärrä, mikä vaikutus tällä lainsäädännöllä on arkielämään tuolla aidossa maailmassa parlamentin ulkopuolella. Tämä tässä on ongelmana. Ja meidän pitää olla tässä tarkkana täällä valiokunnassa ja myös ympäristövaliokunnassa sinänsä. Meillä on valtava vastuu kannettavana täällä parlamentissa meidän maatalouspolitiikastamme ja tukisäännöistä, jotka ovat olleet niin vaikeasti ymmärrettävissä. Ja lopulta edustaja Jaarin kommenttiin, joka koski koulumaitoa ja kouluhedelmiä. Valitettavasti ja kaikilla kunnioituksella Ulrike Mülleriä kohtaan. Hän on omasta ryhmästäni ja tehnyt ihan loistavaa työtä, mutta minä suhtaudun kuitenkin hyvin skeptisesti tähän ohjelmaan. Omassa maassani ihmiset sanovat, että voidaan nähdä, miten absurdi Euroopan unioni on juuri tätä kautta. Ehkä hyvä ajatus on takana näiden aloitteiden osalta, mutta on muistettava, mistä tässä on oikeastaan kysymys. minä en oikein pidä siitä, että puhutaan nuorten ruokkimisesta ja nuorten terveydestä. Ja samalla tämän ohjelma, jota laajennetaan myös tuotteisiin, jotka sisältävät sokeria. Esimerkiksi kaakaon ei sen kuluttamisessa ole mitään terveellistä. Kiitos sitten Ryytämä. Ja dank u wel voor... Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan ihan lyhyesti. Minulle on tärkeää se, mitä Peter ja Jelen Rode juuri sanoivat. On hyvin tärkeää nähdä, että EU-varoja maatalousvaroja voidaan käyttää investointeihin, jotta voimme olla kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla. Tämä on hyvä kohta, jota haluaisin siis painottaa eurooppalaisia varoja pitää voida investoida yrittäjyyteen, innovointiin, jotta voimme pysyä kilpailukykyisinä. Suurena tavoitteena tietenkin on se, että olemme mahdollisimman vähän riippuvaisia Brysselin rahoista ja mahdollisimman hyvin viljelijät selviävät markkinoilla itse, eli vähemmän riippuvuutta Brysselistä ja Brysselistä tulevasta byrokratiasta. Ja toinen seikka tässä katson tätä tekstiä, ymmärrän, että maitosektori on mainittu tässä riittävästi, mutta haluaisin sanoa, että on monia muita aloja, jotka kärsivät Venäjän kauppasäädöstä tai muista ongelmista. On vaikea selittää esimerkiksi sikatilallisille, että me annamme nyt maitotiloille enemmän tukea – kun maitosektoria tuetaan myös suorien tukien, hehtaritukien kautta. Joten minusta olisi hyvä mainita myös nimeltä muutama muualla tässä yhteydessä. Kiitos. Nim zapowiem kolejnego posła, chcę przywitać gości. Ennen seuraavaa puheenvuoroa toivottaisin tervetulleeksi Hausminken Saksasta, siis Hausminken vieras Saksasta, eli tervetuloa. Ja no niin, nyt teillä on puheenvuoro, olkaa Kiitos puheenjohtaja. On hienoa, että esittelijä otti esiin suurimmat ongelmat maitoalalla, Venäjän kauppasaaron. Minä kiinnittäisin huomiota seuraavaan asiaan. Tukea annetaan yhden tavoitteen osalta, eli että kaikki maatilat Euroopassa pysyvät hengissä. Jos me emme tee jotain, niin jotkut maatilat menevät konkurssiin olosuhteet ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa ja tämä täytyy ottaa huomioon. No sitten tämä kriisivaraus. Oikeita päätöksiä tehtiin vuonna 2014, kun tuke otettiin suorista maksuista. Tuen EUn kantaa Venäjän suhteen. Se voisi ehkä olla vieläkin tiukempi. Ja ongelmat, jotka liittyvät Venäjän saartoon, ne pitäisi ratkaista käyttämällä suoria maksuja. Ja viljelijöitä ei saa jättää yksin. Sitten maitohjelmasta. Kolmannes kouluista ei hyödynnä ohjelmaa tällä hetkellä. Ja jos kaikki tekisivät niin, niin sitten meiltä kyllä loppuisivat varat. Ja sitten yksi ongelma liittyy sikaruttoon Baltian maissa ja haluaisin kuulla, mitä varoja käytetään tämän ongelman ratkaisemiseksi. Dziękuję pani poseł Ribeiro. Kiitoksia. Sitten Ribeiro, olkaa hyvä. Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas breves notas. Em primeiro Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi palatakseni siihen, mitä edustaja Meran sanoi, on. Tämä on erittäin tärkeä monista syistä. Tällä hetkellä on muotia syödä roskaruokaa. Se on nopeasti saatavilla ja ilmeisesti halvempaakin. Ja meidän pitäisi kouluttaa lapset niin, että he käyttäisivät enemmän maataloustuotteita – Mielestäni tässä ei ole ristiriitaa tämän projektin ja maidon ja hedelmien koulujakeluohjelman välillä, joka hiljattain hyväksyttiin. Nämä kaksi tukevat toisiaan ja meidän pitäisi niitä mielestäni tukea. Sitten muita kysymyksiä, jotka liittyvät maitosektoriin, on täällä usein mainittu, että maitosektori saa erilaisia tukia, mutta en voi olla mainitsematta syrjäisiä ja vuoristoalueita. Kaikki tiedätte, että nämä alueet ovat ähm, sellaisia, että komissio on arvioinut niiden kärsivän erittäin suuresti kiintiöiden purkamisesta. Kuukausi kuukaudelta maidon hinta laskee, maidon tuottajahinta hinta ja maitoteollisuus on jo ilmoittanut, että näitä tuottajahintoja tullaan laskemaan entisestään. Meidän täytyy luoda takeita tuottajille. Tämä on tärkeää. Esimerkiksi meille pitää olla viime vuosina kiintiönsä ylittäneiden maiden kohdalla järjestelmä meidän pitää käyttää erilaisia mahdollisuuksia, että voisimme luoda rahaston, joka tukisi tuottajien toimintaa ja vakauttaisi tilannetta niille tuottajille, jotka ovat kärsineet hinnanlaskusta. Sebastian. Señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Oli hienoa kuulla näitä tietoja näistä mekanismeista, joilla voimme puuttua esimerkiksi Venäjän kriisiin, ne eivät ole toimineet niin kuin olisi pitänyt ja siksi olisi tärkeää puuttua tähän tehottomuuteen. Ja kaikki tuotteet eivät ole saaneet tukea, esimerkiksi kaki. Ja haluaisin korostaa hedelmiä ja vihanneksia. Tämähän on otettu esiin Melon mietinnössä, joka hyväksytään iltapäivällä. Ja tästähän on puhuttu jo osittain. Euroopassa ei ole riittävästi hedelmien ja vihannesten tuotantoa, ja samalla kuitenkin sitten luovutaan monista hehtaareista ja maatiloista erityisesti Etelä-Euroopassa, joissa on tuotettu näitä tuotteita. Eli suorat maksut ja näiden tuotteiden tuki ei toimi. Me olemme yhä enemmän riippuvaisia kolmansista maista ja myöskin hedelmien ja vihannesten kulutus on laskussa ja sitä pidetään jo luksustuotteena. Meillähän on ollut kaikenlaisia leikkauksia ja säästöjä ja monet perheet eivät enää pysty niitä ostamaan. Eli meidän täytyy korostaa sitä, että nämä kouluohjelmat todellakin jatkuvat. Euroopan parlamentin toimintaa täytyy tätä tukea. Ja lisäksi on varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot osoittavat näitä varoja myöskin helmä- ja vihannesalalle. Ja Espanjassa esimerkiksi näitä ei ole käynyt, vaikka se on yksi suurimpia hedelmien ja vihannesten tuottajia Euroopassa. Kiitoksia. Sitten komission edustaja Hoisla maatalouden pääosastosta voisi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. dass Sie mir die Kiitos paljon puheenjohtaja. Tässä on mahdollisuuden lyhyesti kommentoida luonnosta vuoden 2016 budjetiksi. Tietenkin kaikki kannanotot ovat alustavia, kuten esittelijä sanoi. Virallinen ehdotus esitetään 27. päivä toukokuuta. Vuosi 2016 on vuosi, jolloin uudistusta täytäntöönpannaan täysin. Myös budjettimielessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäistä kertaa kaikki uudistuspäätökset täytäntöönpannaan myös suhteessa menoihin. Vuosi 2015 on jo lähtenyt liikkeelle konvergenssin osalta, mutta vuonna 2016 – ratkaisevat toimet, kuten siirrot kahden pilarin välillä ja valinnat, joita jäsenvaltiot tekevät molempien pilareiden osalta, samoin kuin suorien tukien katto. Nämä kaikki asiat näkyvät siis vuonna 2016 budjetissa. Myös uudistuksen täytäntöönpanon ra- rakenne ja maksut, joista jäsenvaltiotasolla päätetään, löytyvät budjetista ja tietenkin muut toimet, jotka liittyvät Bulgarian, Romanian ja Kroatian suoriin tukiin. Me lähdemme tällä hetkellä siitä, että tarvetta on vuonna 2016 vähemmän tietyiltä osin ottaen huomioon lisämenot Venäjän kriisin takia vuonna 2015, mutta Tällä hetkellä ei ole varattu lisää varoja vuodelle 2016. Tämä taas johtaa sitten siihen, että varojen tarve rajoitusoikaisun osalta puututaan ainoastaan kriisivaraukseen. Tämän ehdotuksen, joka oli keskustelun kohteena hetki sitten. Ehkä lyhyesti Voisin myös kommentoida rahoituskurimekanismia. Tietenkin varat, joita ei ole käytetty rahoituskurimekanismin kautta, jos niitä ei kriisiin tarvita, niin seuraavana vuonna ne palautetaan viljelijöille. Muutama kuukausi sitten yli 800 miljoonaa euroa, näin muistuttaisin, palautettiin vuoden 2014 käyttämättömästä kriisivarauksesta. Tulevien vuosien osalta tilanne on samanlainen, jos varoja ei tarvita, ne täysin palautetaan viljelijöille. Mitä maaseudun kehitysrahastoon tulee, sitoumukset noudattelevat määräyksiä, jotka ovat monivuotisissa puitteissa vuodelle 2016, mutta mitä maksoin tulee maaseuturahaston osalta, olemme olleet hyvin hankalassa tilanteessa jo pidemmän aikaa. Tiedätte, että on hyvin vaikeaa huolehtia siitä, että katetaan kaikki maksusitoumukset. Ja vuonna 2016 tämä jännite on edelleen olemassa. Tiedätte, että vuonna 2016 ohjelmakaudelle 2007-2017 ja viimeinen osa ennakko- ja välimaksuja vuodelle 2014-2020 on rahoitettava. Paljon yksityiskohtaisempaa tietoa saadaan 27. toukokuuta ja silloin voimme tietenkin myös kommentoida enemmän yksittäisiä budjettikohtia. Tänään te täällä jo otitte muutamia seikkoja esiin. Ehkä Voisin täsmentää vain niin paljon, että sen verran, että koulumaito- ja kouluhedelmäohjelmat jotkut jäsenet ehdottavat, että pitäisi lisätä näitä varoja. Muistuttaisin vain, että perusasetuksessa on tietty katto, on päätetty siis siitä, miten paljon enimmillään voidaan käyttää tähän ohjelmaan. Ja siitä syystä tietenkään ei voida sitten budjetissa tehdä poikkeuksia tai muutoksia. Sitten pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Useampi jäsen kommentoi näitä. Me odotamme ehdotuksia teiltä. Tiedätte, että joka vuosi komissio sitten tarkastelee näitä ehdotuksia ja mitä mahdollisuuksia olisi sitten toteuttaa niitä vuonna 2016. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Bardzo dziękuję. Dwa słowa komentarza. Kiitoksia. Pari asiaa. Ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron. Yhteinen maatalouspolitiikka sisältää monia tavoitteita, esimerkiksi tulojen takaaminen viljelijöille. Nehän ovat laskussa. Mutta myöskin kilpailukyky. Jotkut teistä mainitsivat sen innovaatio, investoinnit ja sitten on ympäristötavoitteita, jotka liittyvät YMP. Ja tietysti on sitten myöskin koulutuspuoli, maito-ohjelmat lapsille ja muuta. Koska tässä kirjo on niin laaja, niin meillä on paljon tekemistä. Ja kun maitokiintiöt ovat nyt poistumassa, niin tämä on hankala asia. No, Nicholson, teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Well, thank you very much, uh, Chairman, as you say. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kuten sanoitte, tässä on monia ongelmia, kun on monia ongelmia, jotka uhkaavat maataloutta ja viljelijöitä tällä hetkellä omalla alueellani. En ole koskaan äh, nähnyt näin pahaa tilannetta aikaisemmin. Hinnat ovat pudonneet aivan pohjalle. Sekä karjan kasvatus että maitosektori ovat suuressa vaikeuksessa Kaikki on nyt huonossa tilanteessa ja täällä me luonnollisesti käsittelemme talousarviota. Uskoakseni tässä käsitys on ollut se, että yhteinen maatalouspolitiikka ja talousarvio, joka on osoitettu siihen on aina noussut prosenttiosuutena Euroopan unionin kokonaistalousarviosta jo jonkin aikaa, ja tämä ei todennäköisesti varmaankaan muutu. Meidän täytyy pyrkiä puolustamaan talousarvioita mahdollisimman hyvin, kuten aikaisemmin joulukuussa todettua, minä aina olen pyrkinyt prioritisoimaan asioita hyvin ja minun ehdotukseni on se, että pyrkisimme olemassa olevaa budjettia suojelemaan sitä, mitä meillä on tässä kontekstissa olemassa ja toivottavasti aikaisemmat kokemukset ovat opettaneet meille kuinka toimia. Meillä on ollut tilanteita, joissa maataloudesta on otettu varoja, jotta erilaisia lemmikkiprojekteja oltaisiin voitu rahoittaa ympäri Eurooppaa. Ja nyt todetaan, että tällainen on täysin mahdotonta hyväksyä tällä hetkellä. Esimerkiksi äh, vuoden 2008 kriisin jälkeen äh, maitosektorilla äh, syntyi suuria voittoja komission toimien vuoksi, mutta näitä voittoja ei investoitu sektorille takaisin. Tällaisia virheitä ei pidä toistaa hetkellä, jolla sektorilla hinnat ovat erittäin volatiileja, on erittäin tärkeää, että budjetti säilyy yhtä suurena. Maatalousbudjetti ei aina ole ollut tässäkään valiokunnassa täysin selvä viime vuonna törmäsimme tilanteeseen, jossa maatalouteen osoitettuja varoja oltaisiin haluttu käyttää humanitaarisiin kriiseihin, vaikka meidän piti samaan aikaan voida vasta Venäjän kauppasaartoina muihin kriiseihin jo saattaa puhjeta en kuitenkaan halua sitä vain kritiikkiä. Eilen kuulimme monia asiantuntijoita täällä valiokunnassa, jotka kertovat, YMP, kertovat YMPn yksinkertaistamisesta ja hallinnon monimutkaisuudesta. Selkeästi on olemassa sellaisia puutteita, joita voidaan kattaa. Esimerkiksi voisimme vähentää kansallisia tarkastuksia ja rahoja voitaisiin käyttää paremmin muihin tarkoituksiin. verojen käyttö ympäri Euroopan on, on saanut ihmistä aivan perustellisesti kysymään, saammeko me lisäarvoa näille varoille. Minä uskon, että näin voi olla ja maataloussektori voi olla ajavia voimia herra Junckerin investointiohjelmassa. Vuonna 2013 maaseutusektori tuotti noin 180 miljardia euroa ja se sisältää suuria mahdollisuuksia. Me emme saa unohtaa maataloussektorin mahdollisuuksia ja leikata rahastoja ja talousarvioita. Meidän täytyy rakentaa sen pohjalle, mitä meillä on. Ja tässä yhteydessä suosittelisin esittelijälle, että maatalouden talousarvio-osuuden pitäisi säilyä entisen suuruisena. Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä nyt oli paljon ajattelemisen aihetta esittelijällemme. Eli nyt Fernandes saa sitten puheenvuoron ja hän voi vastata näihin puheenvuoroihin. Merci. Et ce qui a été dit n'est pas... Kiitoksia. Se mitä on sanottu ei ole ristiriidassa ehdotusten kanssa, joita alun perin tein. Ja siitä olen iloinen. No tietysti byrokratiakysymystä ei nyt pystytä ratkaisemaan tässä talousarvion 2016 osalta, mutta voimme kuitenkin lähettää tästä asiasta viestin. Ja olisi hyvä, jos jonain päivänä tekisimme tutkimukseen siitä, kun euro tulee edunsaajalle, niin kuinka paljon se on maksanut. Ja voisimme yllättyä tästä kustannuksesta, kuinka paljon tämä euro on maksanut. Ja joskus syy on meidän, koska yksinkertaistamisen sijasta me monimutkaistamme. Ja näin käy, kun on tällaisia kuluja, jotka ovat vakavia, mutta tällä tavalla välillä sitten heikennetään hankkeiden täytäntöönpanoa, koska on niin paljon ehtoja, että edunsaajat eivät edes halua hyödyntää näitä varoja. Ja kun puhutaan hedelmistä ja vihanneksista, niin yksi asia täytyy todeta. Viime vuonna oli 125 miljoonaa hintana Venäjän kauppasaarolle ja 37 oli käytetty. Eli meidän täytyy katsoa tätä täytäntöönpanotasoa ja syitä, koska jos ei ole pantu täytäntöön näitä hankkeita, niin se johtuu siitä, että on ollut niin hankala päästä mukaan ohjelmaan. Sitten kriisivaraus. En tiedä, liittyykö tämä sitten oikaisukirjelmään vuoden lopulta. Parlamentti ei ollut samaa mieltä monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siitä, että kriisivaraus otettaisiin sitten viljelijöiden varoista. En tiedä, voidaanko tätä kriisivarausta käyttää, koska on hiukan outoa, että rahoitetaan viljelijöiden kriisirahastoa viljelijöiden rahoilla. Tämä nyt on yksi rahoitusehdotus tälle kriisivaraukselle. Sitten pilottihankkeista. Ne pitää esitellä. Niitä pitää arvioida komissiossa. En nyt ota kantaa näihin hankkeisiin, joista olen kuullut, mutta kuulin hyviä ehdotuksia jotka liittyvät myöskin tiedottamiseen. Itse tuen maaseudun kehitystä, jotta saadaan aikaan kohesiota. Me tarvitsemme solidaarisuutta, mutta maatalous myöskin tuottaa paljon työpaikkoja. Ja maataloudessa pitää katsoa myöskin muita hankkeita ja Horisontti 2020-ohjelmaa, tutkimusta. Meidän pitäisi yhdistää näihin uusiin strategisiin puitteisiin myöskin varojen käyttö, katsoa tällaista täydentävyyttä suhteessa muisiin, muihin rahastoihin. No sitten odottelen muita argumentteja, niitä jo tuli paljon esille. Ja olen pannut merkille teidän toiveenne, joista olen samaa mieltä. Kiitos. Kiitoksia Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää aivan aluksi kaikkia kollegoja, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tähän mietintöön liittyen. Totean, että täällä on hyvin vahva tahto kollegoiden joukossa taistella byrokratiaa vastaan ja yksinkertaistamisen puolesta. Tämä on melkoisen toistuva teema ja olemme suurelti samaa mieltä tässä. Toisekseen tähän kriisivarantoon liittyen todellakin se tuotiin monta kertaa esiin. Ja sen palauttaminen mielestäni on erittäin tärkeää, että varat, jotka on suunnattu maanviljelykseen, palaavat viljelijöille, mutta ennen tätä meidän täytyy käyttää luonnollisesti kaikkea liikkumavaraa. Haluaisin todeta myöskin, että kilpailukysymys maanviljelysektorilla ei sulje pieniä viljelmiä pois, erityisesti näillä haavoittuvaisilla alueilla, kuten syrjäiset alueet ja vuoristoalueet, jotka mainittiin, on erittäin tärkeää, että meidän maanviljelyksemme pitää maaseutualueen kestävällä tavalla elossa. Tämä on perintö lapsillemme. Meidän täytyy suojella tätä maailmaa ja rohkaista tämän maailman säilymistä. Olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka sanovat, että me emme saa enää vähentää eh, viljelmiä. Ne pitävät eh, maaseutualueemme elossa. Ja todellakin mm, näihin hiukan pienempiin yksityiskohtiin liittyen kuulin viittauksia paikallismarkkinoihin. Uskon, että paikallismarkkinat ovat tärkeät, mutta eh, Tämä on enemmänkin paikallis- ja kansallishallintojen alaa, näiden paikallismarkkinoiden toteuttaminen. Ja haluan todeta, että seuraan tarkasti, ja me kaikki seuraamme hyvin tarkasti hintojen volatiliteettitilannetta. Luonnollisesti, kuten kuulimme, tämä on nykyisin yleistä maitoalalla, mutta sitä esiintyy muillakin aloilla kuten mainittua ja uskoakseni, lähitulevaisuudessa meidän täytyy löytää mahdollisuuksia taistella tätä hintojen volatiliteettia vastaan. Tämä on yksinkertainen, erittäin tärkeä aihe ja mielestäni se tekee mahdolliseksi turvata maanviljelijöiden tilanteen ja maa viljelystuotannon. Ja aivan lopuksi haluaisin viitata edustaja Nikolsonin puheenvuoron. Ennen kaikkea ei saa leikata maanviljelystuotannon talousarviosta. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. E, jeśli chodzi o Kiitoksia. Kommentteja ja tarkistuksia voi sitten esittää 22. päivään mennessä. Kiitoksia vieraillemme. Kiitos esittelijälle, kollegoille. Nyt voimme sitten siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan. opiniodawczej pan Jeske. Eli seuraavaksi Giiseken lausuntoluonnos talousarvion valvontavaliokunta vastaa tästä kysymyksestä. Esittelijä on Sarvamaa, joka oli tässäkin valiokunnassa. Tämä on oma aloitemietintö ja tämä liittyy siis Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseen. Maatalousvaliokunta päätti laatia tästä asiasta lausunnon Eli mikä on maatalouden suhde maatalouspolitiikan toteuttamiseen. YMP viime vuosina on yhä monimutkaisempi. Meillä on uusia vaatimuksia, jotka on otettu mukaan ilman, että olisi kumottu aikaisempia, ja tämä on johtanut hyvin suureen monimutkaisuuteen. Kustannukset ovat lisääntyneet sekä viljelijöiden että soveltamisen osalta. Tämä luonnos pohjautuu eri elementteihin uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ensinnäkin haluamme parempia tuloksia. Ja joka tapauksessa parasta on, että Giiseke saa nyt puheenvuoron ja voi selvittää meille tätä asiaa. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Täällä minä istun. Täällä. Die gestrige, die gestrige Eilinen kuulemistilaisuus osoitti jälleen kerran sen, että yhteisen maatalouspolitiikan monimutkaistuminen on jatkunut viime vuosina, eikä olemassa olevaa byrokratia ole purettu. Maanviljelijät käyttävät valtavasti aikaa hakemusten täyttämiseen enemmän kuin itse työhönsä. Tarkastusten kustannukset ovat tänä päivänä 4 miljardia euroa jäsenvaltioiden tasolla. Luultavasti tämä on nousemaan päin tämä luku, erityisesti ajatellen viherryttämisen käyttöönottoa. Nykyjärjestelmä on päätynyt rajoilleen, se on melko selvää, nyt todella on toimittava. Siinä mielessä pidän hyvänä, kuten mainitsitte, puheenjohtaja, budjetin valvontavaliokunnan esittelijän aloitteen, esittelijä Petri Sarvamaan aloitteen, ja komission jäsen Hoganhan on myös pyrkinyt yksinkertaistamaan maatalouspolitiikkaa niin, että viljelijät, maksajavirastot ja myös veromaksajat hyötyvät yksinkertaistamisesta. Tarkastusjärjestelmä on yhtä monimutkainen kuin tukijärjestelmä. Jotta tukijärjestelmä voitaisiin yksinkertaistaa ja vähentää byrokraattista kuormitusta viljelijöiden kansallisten viranomaisten ja EUn osalta. Meidän on yksinkertaistettava yhteistä maatalouspolitiikkaa. Viljelijöiden on hyvin vaikea noudattaa näitä monimutkaisia sääntöjä. Usein syntyy ihan turhia virheitä. Jokaista sääntöä on tutkittava maksajaviraston ja aion toimielimen kautta. Byrokratian purkamisen kautta meillä olisi mahdollisuus vähentää virhetasoa ja myös laskea tarkastusten kustannuksia. Oman alueeni Saksan, Alasaksin alueelta viljelijät valittelevat sitä, että altistutaan niin monille tarkastuksille, joita toteutetaan eri aika ajankohtina ja silloin tavallinen toiminta tilalla keskeytyy. Siksi haluaisimme tällaisen yhten, yhden tarkastuksen kaikki velvoitteet tarkastettaisiin yhdellä tilalla kerrallaan. Lisäksi tuen vuosittaista tällaista yhtenäistä tarkastusjärjestelmää niin, ettei kävisi niin, että sekä komissio että yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin tarkastaa saman viljelijän samana vuonna. Monia virheitä voitaisiin ennakoida. Vahvistettaisiin e-hallintoa, käytettäisiin IT-menetelmiä, jotka helpottaisivat tätä työtä. Haluaisin viitata tässä eilisen kuulemistilaisuuteen. Puolalainen asiantuntija siellä sanoi, että alun perin syntyy 100 euroa kustannuksia tällaisen hakemuksen käsittelyssä ja 38 prosenttia hinta nousee tällaisen uuden teknologian käyttämisen kautta. Kuitenkin tarvitaan sellaisia tietokoneen välineitä, jotka helpottavat toimintaa. Eihän voida ajatella, että uutta teknologiaa käytetään niin, että menetelmästä tulee vielä kalliimpi ja vielä byrokraattisempi. Tämä on johdan omaan lausuntoon, niin mielelläni käyn keskustelua varjoesittelijöiden kanssa ja vastaan kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos. Dziękuję. Jako pierwszy pan poseł De Castro. Kiitoksia ensimmäisenä De Castro. Eh, grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Sosialisten varjoasetelija Borzani nyt on muualla eikä pääse osallistumaan tähän keskusteluun, mutta hän on kuitenkin valmis käymään keskustelua kanssanne tulevina päivinä, jotta voidaan analysoida sitten tänäisiä tietoja. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja Sanni halusi ottaa esiin muutaman seikan. Ensinnäkin tässä halutaan nyt vähentää byrokratiaa. Tämä on tarpeellista ja meidän täytyy välttää petosten lisääntyminen ja meillä pitää olla integroitu lähestymistapa, jotta järjestelmä pystyy välttämään petoksia. Ja meillähän on YMPssä valvontajärjestelmä, ja se toimii monella tasalla, sekä kansallisella tasolla, ja sitten on keskitettyjä viranomaisia, erilaisia sertifikaattitahoja ja muuta, mutta myöskin Euroopan tasolla on komissio ja tilintarkastus, tuomioistuin, ja tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä viljelijöille, ja siksi tämä uusi järjestelmä voisi olla selkeä askel eteenpäin. Mitä tulee sitten näihin investointeihin, meidän täytyy toimia joustavasti, jotta voidaan välttää liian korkeita virhetasoja, jotka johtuvat siitä, ettei pystytä täyttämään kunnolla näitä vaatimuksia. Ja mitä tulee suoriin maksuihin, niiden täysi estäminen myöskin tapauksissa, joissa on mahdollisesti virheitä, joka liittyy esimerkiksi pinta-alaan, niin se on hyvin kyseenalaista. Meillä pitää olla valvontajärjestelmä, joka pohjautuu suorituksiin, ja sen pitää olla päätavoitteena. Kuitenkin esittelijämme on katsonut, varjoesittelijämme, että lausunnossa pitää enemmän keskittyä konkreettisiin tavoitteisiin, joihin todellakin voidaan päästä. Kiitos. Bardzo dziękuję pan poseł Hausling. Kiitoksia sitten Hausling. Ja ich danke dem Berichterstatter. Niin, kiitokset valmistelijalle näistä ajatuksista, mutta yhden asian haluaisin sanoa, että sitä en voi puolta, että viljelijät käyttävät suurimman osan ajastaan lomakkeita täyttäen kirjoituspöydän vieressä. No hyvä edustaja, minä haluaisin kyllä nähdä sellaisen viljelijän, jolla menee pidemmän aikaa papereiden työstämiseen kuin varsinaisen työn tekemiseen. Tämä on kyllä tällainen myytti, pitäisi katsoa käytäntöä. Tänään esititte, jos ajatellaan, että ei saada täytettyä tällaista lomaketta hehtaarikohtaisen tuen osalta, niin silloin se on ehkä hänelle liikaa, mutta ei voida sanoa, että kaikkia kuormitetaan liikaa. Meidän on toimittava uskottavasti myös ulospäin. Jos ajatellaan, että puolet ikään kuin tuloista menee yhdelle ammattialalle, niin meillä kai on kuitenkin velvollisuus tarkastella, mihin, mihin nämä rahat kuluvat. Ei pitäisi nyt ylireagoida ja sanoa, että kaikki on aivan valtavan hankala. Olisihan se hienoa, jos viljelijät voisivat lähettää vain tilinumeron tänne Brysseliin ja me lähettäisimme rahat, mutta näin yksinkertaisesti se ei käy. Kyllä me tarvitsemme kunnolliset tarkastustoimet. Aivan tuen kuitenkin tätä ajatusta, että tarkastukset hoidettaisiin yhtenäisesti. Se olisi tietenkin järkevää ja varmasti aivan sopivaa. Meidän on huolehdittava siitä, että viranomaiset tekevät keskenään yhteistyötä tämän tilanteen parantamiseksi. Eilen kuulemisessa jo sanoinkin tämän yksinkertaistamisesta, että ette te näin sanonut, mutta haluaisin vain sanoa, että ei saa maatalouden ympäristötoimia mainita suurimpina ongelmina. Kyllä muutkin vaatimukset varmasti aiheuttavat ongelmia. Ei pitäisi siis näitä ympäristötoimia aina pitää byrokratian lisäbyrokratian tuottajina. Tilintarkastustuomioistuimen osalta on edistytty ja meillähän oli kattava keskustelu koordinaattoreiden ja tilintarkastustuomioistuimen kesken. Pitäisi varmasti jatkaa tätä työtä niin että meidän osaamisemme saadaan myös vuoropuheluun tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta voidaan osoittaa, että olemme samaa mieltä, eikä ylireagoida, koska monet asiat, joita julkisesti esitetään, ovat ehkä väärinkäsityksiä tai väärin esitettyjä, ehkä pikkuasioita, jotka esitetään vähän erilaisessa valossa kuin mikä tosiaalisesti on kyseessä. Meidän ei pitäisi katsoa ensimmäistä pilaria ainoastaan, toisen pilarin toimet aiheuttavat myös esimerkiksi LEADER-ohjelman vaatimukset ovat hyvin monimutkaisia. Siinä pitäisi pyrkiä yksinkertaistamiseen ensimmäisen pilarin osalta. En näe tätä niin valtavan suurena ongelmana. Enemmän siis toisen pilarin osalta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraava kahva. Kiitoksia puheenjohtaja. Vihdoin meillä on halukkuutta yömpöitä yksinkertaistaa ja näitä viljelijöitä sitovia taakkoja vähentää. Ne vaativat aikaa ja rahaa. Tähän lisätään luonnollisesti se, että viljelijät tuntevat olevansa ei-arvostettuja. Tätä on vaikea mitata, mutta he kokevat näin, kun tarkastajia ilmestyy paikalle – edes ilmoittamatta. Viljelijät kuitenkin ovat Euroopan unionin palveluksessa. Minä itse viljelijänä olen törmännyt tällaisen ongelmiin. Eräänä päivänä olin pellolla töissä ja tarkastaja pysäytti minut. Ja täytyy sanoa, että tämä on erittäin nöyryyttävää, todella nöyryyttävää. Nyt neljä miljardia euroa tuhlataan hallinnolliseen taakkaan. Tämähän on skandaalimaista. Kiitoksia. Dziękuję pani prezydent Magines. Kiitos sitten, niin Mäkines, olkaa ähm, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Tässä on paljon sellaista, jota voimme tukea. Kohta kolme mielestäni on tärkeä. Ja toinen osa, jossa sanotaan, että myöskin perussäädökseen pitäisi tehdä muutoksia. Hogan on sanonut, että hän ei pysty näin tekemään, mutta tällä alallahan on tullut hyvin paljon valituksia, eli nämä Rangaistukset ovat hyvin tiukkoja, jos viljelijä esimerkiksi toimittaa hakemuksen ja sitten tarkistuksessa huomataan, että 20 prosenttia maalasta ei ollut tukikelpoista, niin sitten tämä vaikuttaa koko maksusummaan. Eli meidän pitäisi jossain vaiheessa puuttua tähän perussäädökseen, jos todellakin haluamme puuttua näiden rangaistusten ankaruuteen. Ja kohta kuusi on mielenkiintoinen. Siinä puhutaan eri jäsenvaltioiden virhetasoista, mutta kun mailla on ongelmia, niitä pitää auttaa täytäntöönpanossa, jotta viljelijät voivat noudattaa sääntöjä. Ja sitten sähköinen hallinto on tärkeää silloin, kun laajakaista yhteyksiä on olemassa. Näin ei aina ole maaseudulla. Ja sitten ikäprofiili viljelijöiden osalta sitten vaikuttaa siihen, että heidän on vaikea käyttää sähköistä hallintoa ja heillä pitää olla joko neuvo, neuvoa antavia järjestelmiä tai jonkinlaista muuta apua, jotta he pystyvät laatimaan näitä hakemuksia. Kiitos. Dziękuję pan poseł Flanagan. Kiitos sitten Flanagan. For the opportunity. Kiitos tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. vähän siltä, että oli aihe mikä tahansa näinäkin viimeksi kuluneen vuorokauden aikana, niin yksinkertaistaminen putkahtaa aina esiin. Ja tuntuu siltä, että suurin osa ihmisistä täällä haluaa nähdä yksinkertaistamista, mutta suuri enemmistö täällä tuntuu olevan vähän turhautunut sen, miten tämä toteutuu. Demokraattisestihan meidät on tänne valittu, me haluamme jotain saada aikaan ja silti tuntuu siltä, että tästä tulee ihan mahdoton tehtävä, mutta Erityisesti tähän seikkaan viitaten meidän pitää huolehtia siitä, että kannustetaan viljelijöitä noudattamaan sääntöjä. Eli jos tarkastukset ovat syyneet hyvin, mitään rikkomuksia ei ole tapahtunut, niin tarkastuksia ei tapahdu. Tätä täytäntöön pantaisiin myös jäsenvaltiotasolla ja luotaisiin suuntavivat ohjeet, jotta hallinto voisi vähentää monimutkaisuutta erityisesti maaseuturahaston osalta. Tämä vaikeuttaa viljelijöiden toimintaa. Edustaja McGuinness puhui hyvin näistä sakkorangaistuksista, joskus jopa 100 prosenttia maksuista. Ei minua haittaa se, että sakkorangaistuksia asetetaan niille, jotka eivät noudata sääntöjä, mutta jotta voisi noudattaa sääntöjä, on tiedettävä, miten sääntöjä noudatetaan. Mitä se siis tarkoittaa, että noudattaa sääntöjä? Ja omassa jäsenvaltiossani Irlannin tasavallassa on valtavasti sekaannusta tässä. Onhan se ärsyttävää, että joutuu maksamaan sakot ja sitten sakotetaan siitä, ettei tiedetä, mitkä ovat säännöt. Eli tämä on vähän niin kuin saataisiin ylinopeussakot, vaikka ei tiedä, mikä on nopeusrajoitus. Kiitos. Dziękuję pan poseł Dochman. Kiitos, ten Dochman. Tak for det, øh, formand. <clears throat> Ja, regler og forskrifter, der, der skal regulere den. Kiitoksia puheenjohtaja. YMPn äh, toimeenpano on yhä monimutkaisempaa eikä byrokratiaa ole onnistuttu vähentämään. Tämä pitäisi saada aikaan tulevaisuudessa. Euroopan unionin varojen äh, käytön tarkastukset. Se, että me käytämme 40 miljoonaa ja ensimmäinen tasolla tarkastuksiin 4 miljardia vuosittain, kun tarkastuksia vaaditaan ja nyt kun viheryttäminen alkaa lisä, se tulee aiheuttamaan vielä lisätaakkaa. Uuden YMP pitäisi olla vähemmän byrokraattista, yksinkertaisempaa ja meidän pitäisi voida käyttää hyväksemme näitä tervetulleita edistysaskelia. Jäsenmaista pitäisi saada luotettavampaa tietoa niin, ettei jatkuvia tarkastuksia pitäisi tehdä kaikkein parhaiten ja huonoiten suoriutuvat jäsenmaat pitäisi tunnistaa niin, että voisimme tehdä tarkastuksia näiden tietojen perusteella. Meidän pitäisi helpottaa viljelijöiden tilannetta ja vähentää paperityöhön kuluvaa aikaa. Monet viljelijät joutuvat käyttämään avustajia, koska järjestelmä on niin byrokraattinen. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelijät käyttävät vähemmän aikaa pellolla, kun taas veromaksajien rahat käyttäisiin paremmin, jos he pystyisivät olemaan siellä enemmän. Ja meidän pitää voida käyttää olemassa olevia tarkistuksia ja perustaa ne riskiarvioihin. Meidän pitää olla riskeihin perustuva lähestymistapa. On tärkeää, että viljelijät ja tuottajat eivät joudu vaaraan – ja kohtuuttomien tarkastusten kohteeksi meillä on käyty hyvin paljon aikaa siihen, että viljelijöille tehdään ohje linjoja ja me myöskin löydämme pieniä virheitä ja asetamme sanktioita. Meillä pitäisi olla kattavampi lähestymistapa asiaan. kaikki viljelmän tarkastukset pitäisi tehdä yhtä aikaa. Meillä pitäisi olla vähemmän taakkaa ja helpompi järjestelmä viljelijöille. Sen sijaan, että erilaiset konsultit saisivat rahat, viljelijöillä pitäisi olla enemmän aikaa tehdä työnsä. Paljon on vielä tehtävänä maanviljelyksen alalla. Meidän pitäisi keskittyä siis eri asioihin niin, että me tuhlaisi aikaamme näin. Kiitoksia. Dziękuję pani poseł Scott Cato. Pani professor, bardzo proszę. Thank you, chair. Kiitoksia. seuraava should be left to... Vihreinä emme katso, että maatalous pitäisi jättää vapaille markkinoille, koska se tuhaisi perhe, yritykset ja sitten YMP-järjestelmä tukee perheyrityksiä ja siitä on hyötyä maaseutuyhteisöille. Me investoimme näihin viljelijöihin, mutta odotamme sitten sosiaalisia ja ympäristöetuja. Ja jos haluamme kansalaisten luottamuksen tähän työhön EU:ssa, niin on tärkeää, että meillä on riittävästi menojen tarkastuksia YMPssä erityisesti joka 40 prosenttia EUn vuosibudjetista. Eli sen pitää päästä tavoitteisiinsa maaseutu yhteisöissä. Eli me tuemme tehokasta valvontaa ja meidän pitäisi ottaa nämä käyttöön ilman, että luovutaan asetuksen tavoitteista. Standardien monitorinoin valvonta on tärkeää, ja se nyt ei ole sinänsä mikään sanktio. Ja meidän täytyy uusia valvontaa, koska se on niin kallista, mutta 7 prosenttia budjetista ei ole kovin paljon kuitenkaan. Olen Flanaganin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy olla johdonmukaisempia, koska ei ole se reilua valvoa, kun viljelijät eivät tiedä, mitä valvotaan, ja meidän pitää myöskin olla selkeyttä näissä tarkistuksissa ja hakemuksissa, jotta viljelijät tietävät, mitä odottaa. Ja ehdottaisin aluksi, että me tarvitsemme paremman määritelmän aktiiviselle viljelijälle. Ei voida tukea rikkaita viljelijöitä, jotka ostavat maata spekulointiin, mutta eivät itse harjoita viljelyä. Näillä varoilla pitää tukea niitä, jotka todella viljelevät, eivätkä vain omista maata. Eli me tuemme tätä yhtenäistä tarkastusjärjestelmää, mutta meillä pitää olla korkealaatuista valvontaa. Kansalaiset odottavat samaa, jotta voimme käyttää heidän varansa niin kuin pitää, ja meidän pitää tukea maataloutta, joka ottaa huomioon ympäristö- ja sosiaalikysymykset, ja meillä pitää olla parempaa viestintää myöskin viherryttämisen osalta. Ja kuten Martin sanoi, tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että täydentävistä ehdoista tehdään keskeisemmät ja niitä mitataan ja me tuemme tätä ehdotusta. Ymmärrämme, että viljelijät ovat turhautuneita siitä, että heitä jatkuvasti valvotaan, mutta meillä pitää olla kunnollinen tarkastusjärjestelmä, kun tähän investoidaan niin paljon varoja. Tämä pitäisi olla yksi järjestelmä, joka on selkeästi selitetty niin, että viljelijät voivat ymmärtää ja mukautua järjestelmään ennen kuin heitä rangaistaan siitä, että ne eivät noudata näitä vaatimuksia. Kiitos. Dziękuję pan poseł Dante. Sitten Dante. Pan poseł Dante. Niin, Dante. Merci, monsieur président. Excusez. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi. Minä haluaisin erottaa kaksi asiaa toisistaan tässä aiheessa, jota käsittelemme. Ensinnäkin meillä on näiden tarkastuksen todellisuus, tehokkuus ja se, kuinka ne toteutetaan käytännössä. Meidän täytyy inhimillistää ja yksinkertaistaa näitä tarkastuksia. Ne täytyy yhdistää. Meillä on kaikilla esimerkkejä siitä, kuinka tarkastajat, mikä tahansa taho on lähettänytkin paikalle, käyttäytyvät hiukan rambomaisesti, eivätkä virallisen tarkastajan tavoin, eikä tällaista voida hyväksyä. Sitten yksinkertaistamiskysymys. Yksinkertaistamiseen liittyen en kätke sitä, että olen hiukan kiusaantunut. Me emme voi unohtaa että me parlamentin jäsenet olemme 8000 tarkistusta esittäneet, 8000 tarkistusta komission aloitteeseen, kun nämä neljä tekstiä tarkasteltiin. Ja nämä 8000 tarkistusta eivät vaikuttaneet juurikaan siihen, että oltaisiin yksinkertaistettu tekstiä, jota toimeenpannaan tänään, tällä hetkellä. Mielestäni meidän pitäisi tässä tunnustaa oma syyllisyytemme meidän pitäisi olla realistisia tämän aiheen suhteen. Ja mielestäni ongelma on myöskin se, että teksti, josta äänestimme, on sellainen, että sen tulkinnan toimenpanon suhteen on hiukan liikkuvaraa. En tiedä, missä syy on komission puolella jäsenmaissa paikallisviranomaisissa eri pääosastoissa, joilla ei ole omaa budjettia, mutta jotka asettavat eri vaatimuksia YMPtä koskien. Meidän on joka tapauksessa hiukan vaikea tunnistaa äänestämämme tekstiä sen toteuttamistavassa kentällä. Meillä on ollut, meillä on syksyllä kokouksia, jotka tekevät mahdolliseksi käsitellä näitä asioita. Meidän täytyy tarkastella kaikkia niitä asioita, joita tekstiin on lisätty parlamentissa tapahtuneen äänestyksen jälkeen, jotka ovat vaikuttaneet tapaan, jolla tämä toimeenpannaan kentällä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kyllä se on totta, että me olemme olleet mukana hyväksymässä uudistusta valiokunnassa ja parlamentissa ja byrokratian purkamiskriteerin osalta kolme kertaa miinus meidän toiminnallemme. Eli lopulta poliittisen työmme keskiössä ei ollut byrokratian purkaminen, keskityimme valitettavasti muuhun. Kuitenkin tämä on tärkeä lausunto, tärkeää tehdä tätä työtä. Hienoa, että voimme keskustella aiheesta tänään. Byrokratian purkaminen on tärkeää ja tämä on tällainen noidankehä, kuten kollega sanoi, vähemmän tarkastuksia – mutta tämä on hankala tehtävä, kun me olemme tavallaan maksamme siitä, että pidätämme viljelijöitä tekemästä omaa työtään, mutta samalla tarkastukset on jotenkin toteutettava. Mutta tämä on nyt tällainen noidankehänäkin tällä hetkellä. Kun virhetaso nousee, niin järjestelmä reagoi niin, että valvontaa lisätään, tarkastuksia lisätään. Me olemme mukana vastuussa siitä, että byrokratia ei päästä purkamaan, koska on luotava järjestelmä, jossa ei voida niin helposti petoksia tehdä. Eli virhetaso pitäisi saada laskemaan, tämä olisi viljelijällekin eduksi. Edustaja Hoislin, kyllä ongelmia on ensimmäisessäkin pilarissa. Viherryttäminen otettiin mukaan. Se on hallinnointi, joka ei kuulu ensimmäiseen pilariin. Se on lisännyt tarkastustaakkaa ja johtaa outoihin lopputuloksiin, kun keskustellaan siitä, voidaanko suoria tukia maksata vielä joulukuussa. Sitten keräjäkasvit ja viherryttäminen. Saksalaiset hallinnot ovat sitä mieltä, että vielä keräjäkasvi pitäisi tarkastaa, onko se siellä helmikuussa. No silloin on, ollaan keskellä talvea. Mutta tärkeää on, että 10. helmikuuta vielä tarkastetaan uudestaan keräjäkasvit. Eli tätä on nyt vaikea perustella, mutta se liittyy tähän uudistuksiin. Ja sitten perusmaksu, yksi hehtaari, yksi täysin irrotettu tuki. Se voisi olla mukana vaikuttamassa byrokratian purkamiseen. Meidän pitäisi kuitenkin toimia tässä rohkeasti. Tiedän, että komission jäsen on myös puhunut byrokratian purkamisesta, mutta perussäädöksiin ei voida puuttua. Kuitenkin ehdotuksista on keskusteltava minä toivoisin kyllä, että saataisiin pitkälle meneviä ehdotuksia. Se, mitä ei saada tänä päivänä aikaiseksi, jonkinlainen terveystarkastus tai puolivälin arvio. Eli silloin pitäisi olla hyvin valmisteltuna jo, joten menestystä valmistelijalle ja varjoille. Kyllä tämä on hyvin tehtyä työtä ja tämä on hyvin tärkeä. Kiitos. Bardzo dziękuję. Pani poseł jeszcze raz. Kiitoksia. Sitten Mäkinäs. Kiitoksia. Ja unohdin mainita tämän viljelijöiden peruskirjan. En tiedä monessa jäsenvaltiossa on tällainen peruskirja oikeuksista, mutta Irlannissa sellainen on, se pitää päivittää. Mutta komissio tuki tätä, kun komission jäsen EPPssä puhui eurooppalaisesta viljelijöiden oikeuksien peruskirjasta, se tukisi heidän toimintaansa ja antaisi selkeyttä myöskin siitä, millainen rooli on tarkistajilla, millaisia mekanismeja on käytössä, miten hoidetaan byrokratiaa. Ja ehkä komissio voisi tätä asiaa katsoa. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Zapewne będziemy do tego wracać. Pan poseł Des. Ja, ganzen Wortmeldungen. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen kuunnellut oikein tarkkaan. Useimpien kanssa voin olla samaa mieltä sanotusta. Enkä halua kaikkia myöskään toistaa. Mutta yhden asian haluan kuitenkin ottaa esiin ja kommentoida sitä. Valitettavasti viime kaudella enemmistöä ei saatu. Yksi pääsyy sille, että uusi järjestelmä sisältää niin paljon byrokratiaan, että viherryttäminen on ensimmäisessä pilarissa. Jos olisi saatu toiseen pilariin ja saatu siihen tarvittavat säännöt, niin tämä olisi ollut vähemmän byrokratian kohteena. Se ei saanut kuitenkaan enemmistöä, siksi meillä on tämä järjestelmä. Kuitenkin nyt on välttämätöntä, ja komissiokin on valtavasti vaatinut sitä, että heikkoudet sieltä saadaan poistettua, jotka luovat vain lisäbyrokratiaa. Delegoitujen säädösten kautta tämä monimutkaistetaan entisestään ja jäsenvaltiot kantavat myös oman vastuunsa siitä, että tilanne on yhäkin monimutkaisempi. Tarkastusten osalta yksi seikka on ihan selvä. Silloin kun valtionvaroja käytetään, on myös valvottava. Mutta tarkastusten pitää sopia käytäntöön. Viljelijät eivät aina ymmärrä tarkastuksia, silloin koko järjestelmässä on kyllä ongelma. Välttämätöntä myös yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen kanssa. On katsottava nähtävä ero virheiden ja petosten välillä. Ja jos selkeästi on kyse petoksesta, niin silloin sanktiot voivat olla ihan tiukkoja. Petoksiin ei voi tieten tahtoin lähteä, mutta jos virheestä on kyse, pitäisi olla tiettyä pelivaraa. On sellaisia virheitä, jotka eivät maksa veronmaksajille, ja niihin pitää suhtautua eri tavalla. Ei voida ottaa niitä lisäämään virhetasoa, joka lisää taas tarkastusten määrää. Olen aikaisemminkin esittänyt esimerkin. Eli naapurini käytti peltoalaa viisi metriä laajemmin, kun yleensä hän ei huomannut sitä. Ja tämä maksoi 800 euroa minun pojalleni No tämä ei haitannut siis eikä maksanut mitään veronmaksajille. Ja koko tämä sitten arvioidaan kuitenkin virheenä. Eli tässä pitää nyt tehdä selkeä ero virheen ja petoksen välillä. Tästä pitää keskustella tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Pani Posu Schreier. Kiitos sitten Schreier. No, Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen Maid McKinnesin kanssa samaa mieltä. Mainitsin vielä muutaman seikan. Kun puhutaan tarkastuksista, niin hän su- suhtautuu usein viljelijään, kuten viljelijä olisi jonkinlainen rikollinen maaseudulla. Monet viljelijät sanovat näin minulle omasta maastani, voidaan sanoa Hollannista, että puhe on esimerkiksi typpien ja ammoniakien vähentämisestä tai eläinten hyvinvoinnin tarkastuksista. Tässä syntyy valtavasti taakkaa myöskin habitatista alankomaalaisille viljelijöille. Eli on nähtävä, että on valtavasti sääntöjä. Me tarvitsemme yksinkertaistamista ja nämä todella tavoitteet pitää voida toteuttaa. Sitä vartenhan me täällä parlamentissa istumme. Pan Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myöskin pahoitella sitä, että saavuin näin myöhään paikalle. En pystynyt tähän asiaan vaikuttamaan, kuten tiedätte. Lentoliikenteessä on viivästyksiä. Olen erittäin tyytyväinen ja kiitollinen De Castrolle kollegallemme siitä, että hän melko yksityiskohtaisesti toi esiin hyvin monia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Tiedän, että tänään ja myöskin eilen kävimme melko paljon keskusteluja tähän tekstiin liittyen. Ja uskoakseni nyt tämä on hyvin varhaisen vaiheen keskustelua. Tämä tarkoittaa sitä, että myöskin talousarvion talousarviovaliokunta on muotoilemassa tarkistuksiaan, joita se tulee esittämään aikaisin kesäkuussa. Ja me olemme vielä valmiit keskustelemaan syvällisemmin asiasta. Minä haluaisin nyt valiokunnalta tiedustella – pitäisikö meidän lykätä aikataulua myöhentää sitä kuukaudella. Tämä lisäaika tekisi meille mahdolliseksi valmistella työmme paremmin. Mehän kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeää. Kiitoksia. Sitten Hausling, olkaa hyvä. No, no. Ihan lyhyesti. <clears throat> Niin, ihan lyhyesti. Kaikki voivat kertoa tietysti tarinoita epäonnistuneista valvontatapauksista, toin kun valvojat ovat käyttäytyneet huonosti. Ei siitä ole kyse, mutta meidän täytyy kuitenkin pitää huoli siitä valvonnassa, mikä on virhe ja mikä on todellista petosta. Eli meidän täytyy vähän putsata näitä tilastoja. Ja meidän täytyy esimerkiksi tämä alan rajaaminen on kysymys, jossa varmasti hyvin harvoin on kyse petoksista, vaan sitten järjestelmävirheestä. Tässä täytyy tehdä ero. Tätä tuen ehdottomasti. Ja tietysti meidän täytyy myöskin antaa viljelijöille neuvoja, jotta voivat välttää virheitä. Eli jos virheitä tapahtuu, niin sitten täytyy varmistaa se, että virheet voidaan tulevaisuudessa välttää. Näin usein ei ole. Ja näin valvojien pitäisi hiukan miettiä myöskin, miten he toimivat. Sielläkin on valtavasti eroja eri toimielinten välillä. Ja monet viljelijät tuntevat, että heitä hiukan kohdellaan kaltoin. Tämä nyt on koominen tilanne, mutta valvojat voivat saada koulutusta myöskin siitä, miten toimitaan viljelijöiden kanssa. Kyse ei ole mistään tuomioistuimesta, koska kysehän on vain siitä, että viljelijät haluavat käyttää näitä eurooppalaisia varoja. Meiltä alkaa aika loppua. Ja nyt vielä Flanagan ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Very, very briefly, uh... No niin, ihan lyhyesti. Kovin usein EPPn jäsenet ja KNGLn jäsenet ovat samaa mieltä, mutta viimeksi kuluneen vuorokauden aikana näin on käällä täynnyt. Edustaja McKinneysin ehdotus eurooppalaisten viljelijöiden perusoikeuskirjasta. Ehdotin ihan samaa kokouksessa eilen ja sain paljon myönteistä palautetta. Pohdin vain sitä, miten voisimme edistää tätä hanketta, kun olemme nyt valiokunnassa, olemme täällä samaa mieltä, samoin kuin yksinkertaistamisesta olemme samaa mieltä. Mutta mitä voimme tehdä, jotta todella jotain vankkaa saataisiin aikaiseksi, jotta viljelijöillä todella olisi tällainen perusoikeuskirja. Miten voimme edistää tätä hanketta, kun olemme siitä kuitenkin samaa mieltä? Kiitoksia. Sitten komissiosta Kristin Bosman, olkaa hyvä. A lot of you have spoken about... Kiitoksia. Monet teistä puhuit, puhuitte yksinkertaistamisesta ja puhuitte sitä myöskin eilen iltapäivällä, joten en mene liikaa tähän aiheeseen. Toteaisin vain, mitä komissio on aikaisemminkin sanonut, nimittäin, että toimintaa yksinkertaistamalla myöskin tarkastuksia voidaan yksinkertaistaa. Tarkastukset heijastelevat sitä, että toiminta on muutenkin monimutkaista. Ja koska minä olen tilintarkastuksista DG Agrissa vastuussa, voin sanoa, että komissio on ollut hyvin avoin ja todennut, että me emme tietenkään tee hyvän varainhoidon kustannuksella yksinkertaistamista, mutta jälleen, että me pyrimme parempaan tarkastustapaan, emme siihen, että tarkastuksia on enemmän. Tämä on tavoite, joka meillä kaikilla on. Te mainitsitte nämä neljä miljardia euroa, jotka käytetään tarkastuksiin. Haluaisin selventää, että neljä miljardia euroa kattavat laajassa mielessä varanhoitoasetuksen mainitsemat tarkastukset ja niiden hallinnon. Kyseessä on myöskin se, että otamme vastaan viljelijöiden ilmoitukset, jotta he voivat saada tukea. Ja Tämä koskee myöskin niitä toimia, joihin maksuviranomaiset ryhtyvät saadessaan pyynnöt viljelijöitä. Kaikki nämä maksut kuuluvat tähän neljään miljardiin. On tärkeää ymmärtää tämä. En halua sanoa, että tämä yhdistetty hallintojärjestelmä ja uusi maksatusjärjestelmä – loisivat enemmän kuluja. Me tarkastelemme koko kuvaa ja DG Agri tulee tänä vuonna tarkastelemaan jäsenmaiden hallinto- ja äh, tarkastuskuluja niin, että saatte mm, ajantasaisen tiedon äh, tästä neljästä miljardista ja uudistusten vaikutuksista näihin kuluihin. Me äh, palaamme asiaan luonnollisesti vuoden, vuoden lopussa, sillä jäsenmailta ei vielä ole saatu tietoja Monet teistä puhuivat myöskin siitä, että tilojen tarkastuksia pitäisi vähentää. Voin sanoa, että itse asiassa jäsenmaissa on jo mahdollista vähentää tarkastusten määrää 5-3 prosenttiin, jos virhetaso on alle 2 prosenttia. Ja jos tämä virhetaso on ollut kaksi vuotta pysyvä kun jäsenmaissa on tilanne, että virhetaso on alle 2 prosenttia, tarkastusten tasoa voidaan laskea 3 prosenttiin jopa tänä vuonna. Tämä on siis jo voimassa. Mutta jälleen kerran tähän vähennykseen voidaan ryhtyä vasta, kun virhetaso on 2 prosenttia tai ali. Meidän täytyy varmistaa siis se, että järjestelmä toimii alhaisella virhetasolla ennen kuin tarkastuksia vähennetään. Eräät teistä puhuivat siitä, että sääntöjä noudatettavia, noudattavia viljelijöitä ei pitäisi tarkastaa. Tämän vuoksi jäsenmaat tekevät riskianalyysejä, jos riskianalyysi on tehty Tarkastuksia ei pitäisi tehdä niillä tiloilla, joissa sääntöjä on noudatettu, vaan niillä, joilla rikkeitä on tapahtunut. Tämän vuoksi 80 prosenttia tarkastuksista kohdistuu riskianalyysin perusteella tiloille, joissa ongelmia on ilmennyt. Meidän pitäisi myöskin antaa ohjelinjoja videoille. uudistuksen myötä ja me teemme hyvin läheistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa, että voisimme varmistaa, että tämän tyyppisiä ohjeita on saatavilla. Haluaisin kiittää teitä vielä kerran ja haluan todeta, että on mahdollista todellakin vähentää tarkastuksia 3 prosenttiin, jos virhetaso jäsenmaassa on alhainen. Kiitoksia. Kiitoksia komissio. Ja sitten De Castro. Ai, ette haluakaan, selvä. Eli esittelijä saa siinä tapauksessa taas puheenvuoron. Kiitos paljon kannanotoista rakentavassa hengessä. Kaikenlaisia ajatuksia, mutta ryhmien rajojen yli on konsensusta ja se on hienoa. Jos tällainen lausunto saadaan budjetinvalvontavaliokuntaan ja edustaja McGinnessin oikeuksien peruskirja tähän mukaan, sitä en ole ihan varma. Selvää on se, että me haluamme selvyyttä yksinkertaistamista ei pidä epäillä aina viljelijää niin paljon, mutta jos petostapauksia on, silloin pitää lähteä sanktioihin. Eli tehokkaampi lähestymistapa, olen kiitollinen SED-ryhmän ehdotuksista konkreettisia toteutettavissa olevia ehdotuksia. Mielelläni otan vastaan, suhtaudun avoimesti. Edustaja Hoisling, siihen miten paljon byrokratiaa jää viljelijälle viherryttämisen kautta, kun se on ensimmäisessä pilarissa tämä on johtanut lisäbyrokratian ja epävarmuuteen, kun viljelijät eivät tiedä mitä on luvassa. Täällä oli asiantuntija eilen, joka oli parikymmentä vuotta ollut tässä työssä. Ihmisiä pelottaa täytäntöönpano, kun ei tiedetä, mitä sääntöjä on noudatettava. Joten kyllä kai lainsäätäjinä meidän pitää huolehtia yksinkertaistamisesta, jotta viljelijä tietää, mitkä ovat pätevät säännöt. Mielelläni otan tarkistuksia vastaan. Sosiaalidemokraatit ehdottivat, että tarkistusten jättämistä lykättäisiin määrärajaa siis kuukaudella. Tämä saattaisi olla vaikeaa, kun me vain annamme lausuntomme. Vastuuvaliokunta on talousarvion valvontavaliokunta, siellä on kiinteät määräajat, emmekä me voi lausuntoa antavana valiokuntana lähteä yksipuolisesti muuttamaan määräaikoja. Siinä mielessä suhtaudun vähän varauksellisesti siihen, että annettaisiin lisäkuukausi aikaa. Sitä taustaa vasten, että kun täällä on sanottu, että ei aina tarvita 8000 tarkistusta – Joskus vähemmällä pääsee pidemmälle pari päivää määräaikaa, vähemmän tarkistuksia ja hyvät kompromissit. Tämä olisi ihan hyvä lähestymistapa. Kiitos. Dziękuję za bardzo szeroką, taką pogłębioną. Kiitoksia tästä kattavasta ja yksityiskohtaisesta keskustelusta. Tämä varmaan on vaikuttanut esittelijän ajattelutapaan. Meillä on siis 7. toukokuuta puolen päivän asti aikaa esittää tarkistuksia. Paljon aikaa on nyt mennyt tähän kysymykseen ja olemme nyt hyvin tutustuneet tähän aiheeseen. Eli pitäkää kiinni tarkistusten määräajasta ja sitten siirrymme kohtaan kahdeksan. Keskustelemme komission edustajien kanssa, mitä tulee maaseudun kehittämisen ohjelmiin. Ja maaliskuussa suuret jäsenvaltiot tukivat sitä, että pidennetään tätä tukiaikaa 2007-2013. Komissio oli valmis tarkastelemaan tätä pyyntöä, joka on tehtävä muodollisesti ja haluaisimme nyt kuulla, millaisia sisäisiä keskusteluita on käyty ja millaisia aikomuksia komissiolla nyt on. Ja siksi täällä on komission edustaja paikalla esittelemässä meille hetkistä tilannetta. Eli komissiosta Mihail Dmitru, eli esitelkää meille hetkinen tilanne, olkaa hyvä. Uh, the commission is Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio tietää hyvin, että monissa jäsenmaissa taloudelliset vaikeukset, vaikeudet ovat aiheuttaneet sen, että maaseutualueen kehitysohjelma vuosille 2007-2015 on toimeenpantu eh, hitaasti. Komissio tarkastelee tätä haastetta ja mahdollisuutta tehdä mahdolliseksi eh, olemassa olevien sopimusten eh, pidentämisen ja maksujen pidentämisen näiden sopimusten osalta. Säännöt tekevät mahdolliseksi tietyillä ehdoilla kattaa kaikki kulut, kaikki tämän kauden kulut uudellakin kaudella vuoden 2014 2020 kauden ohjelmista. Eli jos jäsenmaat päättävät turvautua tähän mahdollisuuteen niiden on mahdollista näin tehdä maksuosuuksien osalta. 11 jäsenmaata, kuten tiedätte, on tehnyt komissiolle pyynnön, jotta luotaisiin mekanismi, jonka kautta voitaisiin vuoden 2016 kesäkuuhun kuusi kuukautta pidentää tukikelpoisuuskautta. Jäsenmaat ovat sitä mieltä, että tämän kelpoisuuden pidentäminen pidentäminen olisi paras tapa käyttää maksimaalisella tavalla hyödyksi varat, jotka tällä ohjelmakäytöllä ovat käytössä. Halutaan rohkaista kaikkien Euroopan unionin resurssien täysimääräistä käyttöä ja vedotaan sen puolesta komission, että vuosien 2007-2013 kaudella saataisiin varat täysin käyttöä. Tämän vuoksi komissio tukisi jouston käyttöönottoa. Tämä oli hyvin vahva poliittinen viesti ja komissio on sitä mieltä, että meidän pitäisi pitäytyä näissä säännöissä. Aikaisemmalla kaudella lainsääntäjä viranomainen ei tehnyt mahdolliseksi komissiolle ähm, pidentää vuosien 2007-2013 ohjelmien äh, kelpoisuuskautta. Komissio on analysoinut tilanteen hyvin tarkkaan ja on todennut, että ainut tapa taata tällainen pidennys on se, että Euroopan parlamentti ja neuvosto tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn kautta tekisivät asetuksen asiasta. Kuten tiedätte, tavanomainen lainsäädäntömenettely olisi hyvin vaikea saattaa päätöksen ennen tämän vuoden loppua, vaikka hyvin vahva poliittinen tahto kaikilta toimielimiltä olisikin olemassa tämän kelpoisuuden pidentäminen vaatisi lisää budjetti varoja, joita ei ole varattu asiaan monivuotisessa rahoituskehyksessä. Euroopan rakenne rahaston varoja pitäisi ottaa huomioon. Meidän pitäisi siis ottaa huomioon, että meillä saattaisi olla muita varoja käytössä äh, tämän kelpoisuuskauden pidentämiseksi. Äh, kauden pidentäminen vuoteen 2016 ähm, vuoden 2007-2013 kuoresta ei lähitulevaisuudessa loisi suuriakaan eroja, kun ähm, ohjelmien ennakkorahoitus on 95 prosenttia. Ja kun ohjelmat päättyvät, jäsenmaat voivat jatkaa rahoitusta, mutta tasapaino pitää ohjelmakauden lopussa palauttaa se, että kelpoisuuskautta jatkettaisiin kuudella kuukaudella – itse asiassa lisäisi kansallisten varojen tarvetta tältä lisäkaudelta. Paras tapa taata Euroopan unionin varojen jatkuva virta jäsenmaihin olisi se, että me turvautuisimme vuoden 2013-2020 kauden ohjelmiin, joissa uusia varoja on jo saatavilla – komissio on äm, ryhtynyt toimiin korkeammalla mahdollisella tasolla ja on yhteyksissä jäsenmaihin asian tiimoilta. Äh, vahva tuki jäsenmaista on tarpeen tämä. Mielestämme ylittää pelkkien maatalousministerien äm, toimivallan, jotta tämä aloite saataisiin käsiteltyä tämän vuoden loppuun mennessä. Komissio tarkastelee samaan aikaan sitä, kuinka voitaisiin selventää sisäisiä kysymyksiä, joihin tulee puuttua, eh, jotta me voisimme tarkastella tämän aloitteen eh, hyötyjä. Komissio tekee yhä töitä jäsenmaiden kanssa, jotta voisimme löytää kaikki mahdolliset eh, tavat käyttää mahdollisimman joustavalla tavalla vuodessa 2007-2013 varoja hyödyksi maaseutualueen kehitysohjelmissa. Kiitoksia. Dziękuję, jeśli można w miarę krótkie. Kiitoksia. Jos voisitte nyt pukua, puhua lyhyesti, olkaa hyvä. For clarification from the commission. Ihan selvyyttä ajatellen. Kysymys komissiolle täällä vastauksen tietää, mutta voisitteko vakuuttaa, että tässä ei ole lisää menoja? Eli ei mitään lisää menoja suhteessa tähän asiaan. Kiitos. Bardzo dziękuję, pan poseł Rebega. Kiitos sitten Rebega. Kiitoksia puheenjohtaja. Ajattelin juuri onnitella komissiota tästä aloitteesta. Tämä on tärkeää monille viljelijöille ja niille, jotka hyötyvät eurooppalaisista ohjelmista, mutta komissio ei kuitenkaan katso, että tämä on sitten hyvin, kovin tärkeä asia. Ja komissio sanoi, että talousministerit eivät ehkä tähän suostu. 17 jäsenvaltiota on tästä innostuneita ja jos nyt palataan vielä tähän käsiteltävän olevaan kysymykseen, haluaisin ottaa nyt esille yhden EU-periaatteen eli solidaarisuuden. Varmasti kaikki tietävät, että kun yritämme auttaa viljelijöitä, täytyy muistaa, että voimme nyt auttaa heitä ja antaa heille opastusta. Ja toinen asia. Nythän tiedämme, että valtaosa edunsaajista on pulassa, kun he yrittävät saada yhteisrahoitusta hankkeilleen, ja tämä johtuu lähinnä pankeista, eikä viljelijöistä itsestään. Eli jotta meillä olisi turvallisempi tilanne. Pankit yrittävät lopettaa eurooppalaisten hankkeiden yhteisrahoituksen, eli tällöin viljelijät ja edunsaajat häviäisivät sijoittamansa rahat. Ja sen sijaan, että yritetään auttaa heitä ja yritetään suojella viljelijöitä, me vain heittelemme kapuloita rattaisiin. Ja meidän roolimme on auttaa edunsaajia jatkamaan hankkeitaan eivätkä menettämään näitä sijoituksiaan. Eli meidän täytyy pidentää tätä tukikelpoisuuskautta puolella vuodella. Ja sitten meillä on toinenkin periaate EU:ssa, eli haluamme supistaa eroja maaseudun osalta monissa jäsenvaltioissa, ja siksi näitä hankkeita pitäisi jatkaa, ja meidän pitäisi pidentää tätä tukikelpoisuuskautta. Pani przewodnicząca Dancila, bardzo proszę. Kiitoksia, Sten Dancila. această solicitare să fie transformată într-o propunere. Kiitos puheenjohtaja. Käsittääkseni on välttämätöntä saada lainsäädäntöehdotus, kun komissio itse on sanonut, että taloudellisesti tiukat olot johtavat siihen, että leikataan maaseudun kehittämisohjelmia. On välttämätöntä että tämä ehdotus saadaan nyt käytännössä toimimaan, koska tässä poistetaan se riski, ettei saada päätöksen sellaisia hankkeita, jotka maaseutualueella on jo aloitettu. Ja tämä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot, jotka kohtaavat ongelmia, voivat toteuttaa maaseudun kehittämisohjelmia – pidemmän kauden ajan. Kun puhumme budjetista vuodelle 2016, olemme puhuneet myös alueellisen kohesion merkityksestä. On puhuttu siitä, että on tärkeää huolehtia siitä, että saadaan myös sukupolven vaihdoksia. No nyt voidaan siirtyä koesiopolitiikassa – sanoista tekoihin, ajatellen kohesiota jäsenvaltioiden kesken, ajatellen myös alueiden välistä kohesiota. Tässä mielessä komission pitäisi nyt vastata 17 jäsenvaltion esittämään aloitteeseen ja antaa mahdollisuus saada päätöksen nämä hankkeet, jotka on jo aloitettu, jotta voidaan toteuttaa maaseutualueen ohjelmahankkeita. Kiitos. Dziękuję pan poseł Kiitos sitten Rutschev. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komissiota näistä tiedoista, joita se meille tarjosi. Kyseessä on se, että me pidentäisimme vuosien 2007-2013 tukikelpoisuuskautta. Neuvostossa tällä on suurta tukea, haluan sen mainita. Tämän meillä pitäisi olla selkeä poliittinen sitoumus, jotta saisimme ohjelmat saatettua päätökseen. Haluaisin kiinnittää huomioon kahteen asiaan. Ensinnäkin kelpoisuuskauden pidentäminen tekee mahdolliseksi viljelijöille saattaa projektinsa päätökseen. Emme saa unohtaa sitä, että YMPssä tulevat varat ovat todennäköisesti ainut lähde, josta nämä toimijat saavat maaseutualueen kehittämiseksi varoja. Olemme huolissamme siitä, että ellei tämä toteudu hallinnollisista syistä, nämä toimijat eivät voi saattaa projektejaan päätökseen. Ähm, komission pitäisi löytää paras tapa toimia äh, olemassa olevia sääntöjä äh, muuttamalla meidän pitäisi tehdä mahdolliseksi saattaa äh, tämä päätökseen. Kyseessä ei ole se, että vaatisimme mitään lisävaroja, vaan yksinkertaisesti tukikelpoisuuskautta halutaan pidentää. Ja jälleen kerran äh, komissio ei ole sitä mieltä, että lisävaroja tarvittaisiin te vetoatte sen puolesta, että viljelijät eivät kärsi ja että he voisivat äh, saattaa päätökseen hyvissä merkeissä käynnissä olevat ohjelmat. Tämä tukisi YMPT ja kilpailukykyisempää viljelyä Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Puheenjohtaja, täällä on tullut esiin paljon hyviä asioita. Ja ensinnäkin haluaisin pyytää, että komissio tarkastelisi muita ongelmia ja muita aloja, joilla on pidennetty kautta. Ei kyse ole vain maataloudesta, eikä tässä puhuta nyt ylimääräisistä varoista, vaan varoista, jotka on korvamerkitty ja joita ei ole käytetty johtuen byrokratiasta. 17 jäsenvaltiota ovat pyytäneet tätä pidennystä. Mitä komissio odottelee tehdään nyt se, mitä 17 jäsenvaltiota pyytää. Kiitos. Proszę Państwa, nim poproszę przedstawiciela komisji o odpowiedź na pytanie. Ennen kuin komissio vastaa näihin kysymyksiin ja esittelen niin ikään, haluaisin vain sanoa, että talouskriisi on viivyttänyt useita hankkeita. Hallinnollinen prosessi on johtanut viipeisiin monilla aloilla, ja olisi virhe, jos emme antaisi ihmisille mahdollisuutta käyttää näitä varoja, erityisesti maissa, joissa on kehitysongelmia. On hyvin selvää, mikä tavoitteemme tässä on me haluamme pidentää tätä tukikelpoisuuskautta. Ja nyt sitten komission edustaja saa vastata siihen, mitä on todettu myöskin näihin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon puheenjohtajalle. Merkinnyt muistiin kaikki puheenvuorot ja huolenaiheet, joita arvon jäsenillä parlamentissa on. Ja vien nämä terveiset komission jäsenelle ja komission pyrin vastaamaan kysymykseen, kysymyksiin, joita esitettiin minulle ensinnäkin lisämenoista. Jos laajennetaan tätä kautta, niin uusia menoja voi syntyä, mutta kuitenkin niiden sitoumusten rajoissa, joita luotiin kaudelle 2007-2013. Kuitenkin Tämän tukikelpoisuuden jatkaminen tarkoittaa sitä, että komissio korvaisi uusien monivuotoisten rahoituskehysten puitteissa, joten lisäresursseja tarvittaisiin vuonna 2017, jotta voitaisiin maksaa takaisin nämä varat. Eli tämä on tämä budjettivaikutus siinä mielessä. Nykyhankkeiden jatkaminen, kuten alustuksessani sanoin, on olemassa mahdollisuus, että nykyhankkeet jatkuvat – mutta tämä mahdollisuus olisi joko näiden rajojen puitteissa tai jatketun kauden aikana, jos niin päätetään, tai nämä menot voidaan kattaa uuden ohjelmointikauden aikana, jos valtiot päättävät täyttää nämä ehdot, että aluekehitysvarat maksetaan kyseisen sopimuksen jatkuessa. Kyllä suhtaudumme vakavasti siihen, että 17 jäsenvaltiota on pyytänyt tätä tukikelpoisuuskauden jatkamista. Olen maininnut sen, että tämä on tehtävä tavallisen menettelyn kautta, perussäädöksen kautta, ja nyt tutkimme mahdollisuuksia lähteä tällaiseen aloitteeseen ja sen saamme sen päätöksen tämän vuoden aikana. Muuten se olisi ihan turha, koska sitä ei saataisi ajoissa. Meidän on otettava huomioon kaikki nämä tekijät, ottaen huomioon, että 17 jäsenvaltiota tarkoittaa enemmistöä, mutta ei väestömäärän osalta absoluuttista enemmistöä. Eli estävä vähemmistö saattaisi edelleen syntyä tämän aloitteen osalta. Kiitos oikein paljon. Luulen, että olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi i komentarze. Kiitoksia näistä vastauksista ja kommenteista. Valiokunta selkeästi tukee tukikelpoisuuskauden pidentämistä. No niin, nyt meillä on vielä koordinaattorien kokous hetken kuluttua ja iltapäivällä äänestämme, eli ottakaa äänestyskortit mukaan. Eli valiokuntakokous on päättynyt ja kolmen minuutin kuluttua jatkamme koordinaattoreiden kokouksella.